Hyvät naiset herrat, arvoisat edustajat, olkaapa hyvä ja asettautukaa istumaan teille määrätyille paikoille ja voisitte hiljentyä alkavan saaran ääreen. Tämä parlamenttien välinen valtuus, parlamentin välisen valtuuskunnan kokous on valmis alkamaan. Haluaisin aivan aluksi lämpimästi ja ystävällisesti toivottaa teidät, kansallisten parlamenttien edustajat, tähän meidän parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseemme. On ilo ja kunnia saada toimia puhui puheenjohtajana tässä yhteisessä työistunnossamme täällä Euroopan parlamentin siipien suojassa. Aivan aluksi Ah, haluaisin kertoa vähän, miten tämä, tämä valiokuntakokous etenee lähipäivät, lähitunnit. Ensin mu- muutama sana näin tervetuliaisiksi ja johdannoksi. Muistan, että, että joulukuun ensimmäisenä 2009 Lissabonin sopimus lopulta astui voimaan. Lissabonin sopimus on siis nyt voimassa. Samalla eh, siihen päättyi pitkähkö keskustelu pitkin Euroopan mannerta, Euroopan unionin alueella, sen jäsenmaissa käyty keskustelu. Sitä keskustelua oli jo käyty enemmän tai vähemmän kymmenen vuotta, kymmenkunta vuotta. Mutta eh, tämä eh, päätös ei ole suinkaan loppu tälle prosessille, vaan äh, uuden luvun alku. Se on kokonaan uuden ajan alku e-, eurooppalaisessa äh, prosessissa, kun otet, saatiin voimaan uudet pelisäännöt. Tämä merkitsee sitä, että alle vuosi sitten, johon, tämä Lissabonin sopimus, johon sisältyy myöskin sitten perusoikeus, perus, perusoikeuksien peruskirja, on ollut äh, täysin voimassa ja Lissabonin sopimus ja tämä perusoikeus, peruskirja ovat perusteellisesti muuttaneet Euroopan unionin juridista puitteistoa, mitä tulee vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen. Tämä nimi on annettu kokonaan ennenkuulumattomalle uudelle toimintahaaralle, toiminnan, toimintamuodoille – Euroopan parlamentti ensinnäkin on nyt sitten selkeästi eurooppalainen, että eurooppalainen ajatusprojekti, koko eurooppalainen prosessi ei koske pelkästään rahaa ja valuuttaa, vaan Euroopan kansalaisia, mitä parlamenttikin täällä edustaa. Tämän Euroopan projektin ytimessä ovat demokraattiset perusarvot. Sopimuksen mukaan niitä tulee vahvistaa kaikissa Euroopan unionin toimissa, kaikissa, kaikessa politiikan teossa. Tämä näkyy erityisesti kaikkein parhaiten vapaudessa, oikeudessa ja turvallisuudessa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen se, se, se on luonut kiinteän yhteistyösiteen, jatkuvan sellaisen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamentin, parlamentti on nyt sitten yhteislainsääntäjä hyvinkin arkaluontoisissa asioissa oikeus, oikeudellinen yhteistyö, poliisiyhteistyö, rikosoikeudellisissa asioissa esimerkiksi näistä esimerkkinä. Teillä on kansallisten parla- kansallisena parlamenttina ratkaiseva rooli näytettä- näyteltävänä Euroopan parlamentin rinnalla toisena pääosan esittäjänä, kuten Euroopan unionista annetun toiminnasta annetun sopimuksen 12 äh, artikassa sanotaan kansallisten parlamenttien siteeraan tulee osallistua aktiivisesti Euroopan unionin toimintaan osallistumalla äh, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen yhteistyöhön sen äh, arvioimalla, arvioimalla, toteuttamalla unionin politiikkaa tällä saralla sopimuksen 70 artiklan mukaisesti. Ja olkoon mukana myöskin Europolin ja Eurojustin poliittisessa arvioinnissa ja toiminnan seuraamisessa. Tämä on sopusoinnussa artiklojen 88 ja 85 kanssa. Sen vuoksi tämä parlamenttien välinen valiokunta, joka nyt sitten tapaa puhe, mm, puhemieskokouksen viitoittamalla tavalla. Tämä kokous pidettiin toukokuussa 2010. Niin, tämä yhteistyö, yhteispalaveri muistuttaa meitä siitä, siitä tapahtumasta, jolloin Euroopan unionin jäsenmaiden parlamenttien puhemiehet vetosivat Belgian, Belgiaan tulevana puheenjohtajavaltiona, jotta se voisi selvitellä näiden parlamentaaristen valiokuntien ulkoasioiden ja puolustus sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntien kanssa mahdollisuuksia järjestää sitten yhteisiä kokouksia syksyn mittaan tulemme esittämään omat toiveemme seuraavassa puhemiesten yhteiskokouksessa Brysselissä toukokuussa 2011. Se on, tässä on nämä, tämänkin tapaamisen puitteet annettuna Euroopan unionin puhemiesten vetoomus Belgialle puheenjohtajavaltiona yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa on siis kantanut tämän hedelmän kansalaisvapauksien vapaa valiokunnan puheenjohtajan, ominais, puheenjohtajan ominaisuudessa meidän valiokuntamahan äh, nimenomaan äh, käsittelee hyvinkin näitä turvallisuuteen ja oikeuteen liittyviä arkaluontoisia asioita. Ymmärrämme hyvin sen vastuun, mikä meillä on äh, kansalaisistamme ja kaikki, kaikista muistakin kansalaisista, joita eurooppalainen lainsäädäntö koskee. Euroopan tason lainsäädäntö on haasteellista työtä tässä äh, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden äh, kokonaisuudessa aivan erityisesti, koska meidän pitää yhtä aikaa ottaa huomioon parhaat mahdolliset ratkaisut samalla, kun äh, säilytämme sitten kansallisten, kansallisten oikeusjärjestelmien parhaat toimimmat piirteet. Aivan erityisen tärkeää on, että toissijaisuus ja suhteellisuus otetaan täysimittaisesti huomioon työssämme, yhteistyössämme kansallisten lainsäätäjien kanssa. Tämä liittyy myöskin sitten oikeuden, vapauden, oikeuden, turvallisuuden alueen täysimittaiseen ja täytäntöönpanoon. Ei ole äh, sattuma, että viimeksi kuluneiden vuosien aikana esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmä äh, SEIS ja Eurodac tai Visa-informaatiojärjestelmä äh, ovat syntyneet ja tar- täten tarjoten yhtenä, yhteiset työkalut sitten yhteistyölle tällä yhteisellä oikeuden, vapauden, turvallisuuden alueella hallin, hallintoelimille, näistä vastuussa oleville hallintoelimille. Parlamentti, Euroopan parlamentti hyväksyi tämän suosituksen marraskuussa 2009. Teki siinä yhteydessä selväksi, miten tärkeää on demokratian, tilivelvollisuuden ja vastuullisuuden korostaminen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella pyytämällä komissiolta syyskuuhun 2010 mennessä uutta lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotusta tai lainsäädäntöehdotusta voimassa olevan sopimuksen mukaisesti tämän alueen toimivuuden arvioinnista. Sitten vuoden Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeisenä, jälkeisenä vuonna komissio ei vielä toistaiseksi tätä Euroopan parlamentin pyyntöä ole kyennyt täyttämään. Me kylläkin olemme käynnistäneet parlamentaarisen keskustelun Europolin uudistamisesta. Sen vuoksi komissio hahmotteleekin lainsäädäntöehdotustaan ennen vuotta 2013 niin, että, että Nitsan sopimuksesta alkunsa saanut nykyinen sopimusmalli ja toimintamalli eläisi siihen asti, siis 2013 aski, asti. Sen vuoksi tämän parlamentin tuleekin olemaan erittäin vaikea saattaa päätökseen vaadittavat neuvottelut alle vuodessa – ja näin sitten sopimuksen artikloissa määrätyn lisäpöytäkirjan määräämä näiden sopimusten lissabonisointi valmiiksi. Näinä lähipäivinä nyt sitten hahmotamme tätä nykytilannetta. Kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että vaikka onkin kohtuullista osallistua ja tähän Europolin Eurojustin eh, toiminnan eh, analysointiin. Silti 2011 mennessä on viimeistään tämä arviointi saatava valmiiksi, minkä jälkeen tulisi käynnistää varsinainen lainsäädäntöprosessi. Sitä odotellessa emme voi kuitenkaan eh, katsoa, että ettei Lissabonin sopimus mukaan olisi voimassa, koska sehän on, sehän on voimassa – Siksi meidän pitäisi kyetä jonkinlaisiin pragmaattisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistaisivat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyön niin, että, että voisimme saada sitten aikaiseksi e-, epävirallisen työympäristön, jossa esittelijät ja varjoesittelijät voisivat sitten hedelmällisesti ja rakentavasti toimia muiden asianomaisten instituutioiden ja virastojen kanssa tällä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Sama vetoomus, sama on syytä suunnata myöskin virastoille itselleen, vaikkei niitä, virasto, vaikkei niitä sopimuksessa välttämättä mainitakaan. Esimerkiksi Euroopan turvapaikkahakemusten tukitoimisto ja Frontex ovat tällaisia toimielimiä tai virastoja. Ja sitten kauniiksi lopuksi. Kansallisten parlamenttien tulisi seura, äh, harjoittaa seurantaa näiden toimien suhteen. Esimerkiksi äh, varmistaa se, että, että, että esimerkiksi Schengen-tieto jaetaan äh, jäsenmaiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä. Sen vuoksi olemmekin päättäneetkin tämän seminaarin pääseikat pääseikkoihin ottaa huomioon Schengen-järjestelmä, joka on edelleenkin kaikkein tehokkain käytössä oleva eurooppalaisten jäsenmaiden, jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, työkalu tällä saralla. Tie, olemme tietoisen, tietoisia siitä, että tämä koko dynamiikka, toimintamalli tulee muuttumaan. Ja nyt, nyt kun meillä on tämä viiden vuoden tähtäin edes silmissämme, me voimme hahmotella toimintaohjelmaamme niin, että sitten kolmannen pilarin yhteisölainsäädäntö sitten lissabonisoituisi erityisesti täällä ajankohtaisen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella täytyy todeta, että, että olen todella iloinen tästä tilaisuudesta pitää tämä yhteinen kokous yhdessä 27 kansanedustuslaitoksen edustajien välillä. Edustavat ainakin 18 jäsenmaata. No, jotta pääsisimme pikkuhiljaa itse asiaan, annan puheenvuoron äh, herra Kokkelbergille, joka on neuvostosta sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean puheenjohtaja. Ja, ja sitten annan herra De Proverille äh, komissiosta puheenvuoron. Äh, herra Kokkelberg, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Donc je me Niin, minä vähän täydennän puheenjohtajan esittelyä minusta. Minä siis toimin Belgian puheenjohtajakauden aikana tuon sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean eli KOSin puheenjohtajana. Minä haluaisin kiittää teitä ja tätä valiokuntaa ja erityisesti tämän valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että kutsuitte minut tänne ja että saan nyt tulla kertomaan näistä asioista. Tietysti kiitän kaikkia täällä olevia edustajia, sekä unionitason edustajia että kansallisia edustajia täällä tänään osoittamastanne kiinnostuksesta vapauden oikeuden ja turvallisuuden alueen kysymyksissä. On suuri kunnia, mutta myös suuri velvollisuus tämän komitean puheenjohtajalle tulla kertomaan sekä unioniparlamentille että kansallisille parlamenteille tästä yhteisestä operatiivisesta työstämme. Tämä on perus sopimuksissa mainittu ja sen takia tänne saavun ja myös siitä syystä, että kosin työs, työ vaikuttaa suoraan sisäiseen turvallisuuteen myönteisellä tavalla, mutta myös kansalaisten, Euroopan kansalaisten hyvinvointiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia täysin tyystin avoimesti kansalaisiin nähden ja parlamenttiin nähden. Minä haluaisin nyt kertoa teille siitä, mitä KOSI tekee yhteistyössä eurooppalaisten virastojen välillä. Ennen sitä haluaisin kuitenkin kertoa teille tätä, tästä kosista hivenen enemmän ja erityisesti sitä, mihin se perustuu, mihin se pyrkii ja mitä Belgian puheenjohtajakauden aikana aiotaan nyt tämästä, tältä pohjalta saada aikaiseksi, jotta saamme, saatte tietää, mikä meidän ö, tavoitteemme on. Minä kerron teille myös lyhyesti tästä sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean ohjelmasta kolmipuheenjohtajakauden loppuun asti, eli siis puhun näistä tavoitteista, joita me olemme itsellemme asettaneet jo Belgian ja Unkarin puheenjohtajakausien ajaksi ja mahdollisesti myös tuleville vuosille. Minä lähden nyt liikkeelle siitä, että selostan teille tarkemmin kyseisen komiokunnan työtä ja minä huomauttaisin, että Belgian puheenjohtajakauden aikana on haluttu pitää Kosin työ ohjelmasta kiinni ja viedä sitä sitten tulevan puolivuotiskauden aikana eteenpäin Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Pääperuste meidän toiminnallemme on artikla 71 unionitoiminnan, unionista tehdystä sopimuksesta ja siinä sanotaan, että KOSin tehtävänä on Euroopan unionin sisällä vahvistaa ja taata operatiivinen yhteistyö sisäisen turvallisuuden kysymyksissä. Ja sitten on tuo Tukholman ohjelma, poliittinen ohjelma, asiakirja turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueen edistämiseksi. Ja siinä sanotaan, että täytyy arvioida turvallisuusstrategiaa ja toteuttaa sitä, ja sen täytyisi olla yksi tärkeimmistä kysymyksistä juuri meidän komiteassamme. Ja lopulta on sitten tuo viimeinen päivämäärä, se on paljon ajankohtaisempi kuin muut, neuvoston päätös helmikuuta 2025, 25. päivätä helmikuuta, helmikuuta 2010, jossa on juuri tämä meidän sisäisen turvallisuuden pysyvä komitean luominen, ja siinä on selvät linkit neuvoston neuvostoon ja tähän parlamenttiin ja myös tietysti kansallisiin parlamentteihin nähden. Ja minä puhun teille hivenen nyt tästä artiklo, näistä artikloista, jo tästä tekstistä. Artiklassa kaksi sanotaan, että kosi helpottaa ja edistää ja vahvistaa jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivista yhteistyötä sisäisissä turvallisuuskysymyksissä. Ja tämä artikla 2 yleisesti määrittelee koko kysymyksen ja selvästi sanoo, että kyse on kosin monipohjaisesta ja monialaisesta lähestymistavasta ja siinä siellä on tietysti kyseessä sisäinen turvallisuus hyvin laajasta näkökulmasta katsottuna, eli ei pelkästään oikeusasioita tai oikeusjärjestelmäasioita. Siellä puhutaan myös poliisipuolesta ja kansan siviilikysymyksistä, rajaturvallisuudesta, tullikysymyksistä. Eli siellä on hyvin paljon eri alan elojen edustajia, jotka edustavat mm, hyvin, hyvin monia eri tahoja ja tuovat oman rikkansa rokkaan tässä yhteistyössä. Artikla 3 sanoo, että on, tyy, on syytä yhtenäistä tehokkaasti

ja koordinoida tehokkaasti artiklan 5 mukaisesti yhteistyötä. Ja artikla 3 sanotaan myös, siitä, myös niin, että yleiset pääsuuntakysymykset ja tehokkuus operatiivisessa yhteistyössä halutaan ähm, vahvistaa ja tehostaa ja sitä halutaan myös arvioida ja yritetään, pyritään poistamaan myös kaikki puutteet ja annetaan suosituksia viranomaisille asioiden parantamiseksi. Artikla 3 puhuu myös äh, siitä, että kosi auttaa ja neuvoo neuvostoa. Mutta artiklassa 4 sanotaan, että se ei missään tapauksessa siis suorita itse näitä, näitä operaatioita, vaan ainoastaan ohjaa niitä ja koordinoi niitä, ei siis missään tapauksessa valmistele tai toteuta niitä sen enempää, vaan pyrkii linkittämään ne paljon paremmin toinen toisiinsa ja KOSI ei myöskään osallistu lainsäädäntötyöhön. Lainsäädäntötyössähän, ty, lainsäädäntötyöhön työhän tapahtuu muissa toimielimissä, mutta ei KOSissa. KOSI on pelkästään operatiivisen toiminnan yhtenäistä, tarkoitan koordinointielin. Ja sitten artiklassa 5 sanotaan, että Eurojustin, Europolin ja Euroopan rajavalvontaviranomaisen ja muiden ähm, viranomaisten edustajia voidaan kutsua tarkkailijoiksi äh, kyseisen komitean kokouksiin. Ja artikla jatkuu siten, että äh, pyritään takaamaan näiden edellä mainittujen äh, laitosten toiminnan johdonmukaisuus. Eli tässäkin on koordinointimahdollisuus ja nimenomaan se on meidän työtämme. Ja artiklassa viisi on mainittu juuri nämä äsken mainitsemani tahot, mutta siihen voidaan tietysti lisätä vielä muita myöhemmässä vaiheessa. Artikla kuusi kehottaa kosia neuvostolle säännöllisesti välittämään oman kertomuksensa omasta työstänsä ja sitten myös kansallisille parlamenteille ja teidän parlament- ja Euroopan parlamentille asioista täytyy kertoa ja siitä syystä juuri täällä nyt olen. Tämä on suuri ilo ja kunnia, ei pelkästään velvollisuus minulle nyt olla täällä puhumassa teille näistä asioista. Sitten kosin työohjelmasta sanoisin erityisesti Belgian puheenjohtajakauden aikana, Eli mitä nyt tuon, mitä tuolloin kesäkuun lopulla on päätetty ja joka on tuotu syyskuussa kosin päätettäväksi lopullisesti. Tämä ohjelma perustuu näihin kolmeen tekstiin, jotka juuri äsken mainitsin. Ja sitä on tehty yhteistyössä Unkarin tulevan puheenjohtajakauden edustajien kanssa. Voidaksemme olla varmoja siitä, että jatkuvuus tässä työssä tapahtuu ja yhdessä jatkamme tätä työtä. Tätä, tämä ohjelma eh, vuosien ja tulevien kuukausien aikana varsinkin eh, sitten tulee toteutetuksi, ei pelkästään siis meidän puheenjohtajakautemme aikana, mutta myös vaan tämän työn jälkeen muiden aikana. Eli tässä Kosi ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa tänä vuonna on määritellyt omaa ohjelmansa ja me kovasti toivomme, että tämä ohjelma saadaan toteutettua oikealla tavalla ja, että tämä, ja olemme iloisia siitä, että se hyväksyttiin sitten neuvostossa syyskuussa. No, joka tapauksessa perusperiaatteet ovat tässä meidän työssämme juuri se, että me teemme työtä Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja erityisesti kosikokouksissa mietimme eh, varsinkin johdonmukaisuutta ja näitä kokouksiahan järjestetään siis kerran kuussa ja keskustelemme niissä aina johdonmukaisuudesta, jatkuvuudesta ja kosin työn lisäarvosta ja tätä on käyty keskustelua, tätä on käyty keskustelua jo Espanjan puheenjohtajakauden aikana ja mietitään todellakin sitä, voiko kosi tuoda jotain uutta eh, tähän keskusteluun ja tehdä tehdä suosituksiaan, esittää omia näkemyksiänsä sellaisista asioista, joita ei välttämättä ole vielä samalla tavalla käsitelty muissa ryhmissä. Ja me haluamme tällaisen kokonaisvaltaisen näkemyksen esittää näistä kysymyksistä. Mainitsinhan teille juuri, että me kosissa on hyvin paljon erilaisia sektoreita, erilaisia alueita, joita käsitellään sisäisessä turvallisuudessa, ja me aina otamme yhteyttä juuri siihen sisäisen turvallisuuden alaan, joka, ja kaikkiin niihin, jotka jollain tavalla saattavat olla linkittyneitä tähän kysymykseen, ja näin me saamme saamme hyvin laajan ja kattavan käsityksen siitä, missä ollaan menossa. Ja näin kaikki yksiköt ikään kuin ojentavat kätensä toinen toisillensa ja kulkevat yhdessä eteenpäin. Ja me tahdomme myös toimia hyvin konkreettisesti ja, ja hyvin, ähm, hyvin todellisuuden mukaisesti ja hyvin lähe, maan läheisesti saadaksemme selkeitä tavoitteita ja siitä syystä me juuri teemmekin yhteistyötä muun muassa kansallisten parlamenttien kanssa. Saadaksemme aikaiseksi selkeitä ratkaisuja, eh, jotka eivät huku tähän muuhun eh, ratkaisuvyöryyn. Ja näin me voimme sitten todellakin palvella niitä kaikkia yksiköitä, jotka tässä jo ehdin luetella, mutta erityisesti kansalaisia ja orot osoittaa heille, että olemme totisesti jotain tehneet. Ja tietysti me toivomme, että meidän työmme vaikuttaisi todellakin ähm, unionin sisäiseen turvallisuuteen. No, minä huomautan teille, esitän teille tässä nyt sitten muutamia äh, yksityisempiä, yksityiskohtaisempia asioita yhteistyöstä äh, kaikissa COSin kokouksissa haluamme toimia täysin avoimesti ja jatkuvuuden nimissä. Me olemme tietysti pitäneet mielessämme kaiken sen, mitä Espanjan puheenjohtajakauden aikana on saatu aikaiseksi, mutta me myös olemme kaikille jäsenvaltioille, komissiolle ja sen viranomaisille ja yksiköille ottaneet, ähm, kertoneet näistä meidän ehdotuksistamme ja pyytäneet niiltä omia ehdotuksia ja me olemme saaneetkin näitä ehdotuksia hoitaaksemme tätä koordinointia tuodaksemme lisäarvoa tälle yhteistyölle. 34 eri ehdotusta me olemme saaneet jäsenvaltioilta ja komissiolta ja erinäisiltä yksiköiltä. Me olemme näitä nyt sitten vähän käyneet läpi juuri niiden periaatteiden pohjalta, jotka äsken luettelin teille ja olemme saaneet sitten näistä 34 valittua 14 pääperiaatetta, pääaihetta, joihin aiomme keskittyä. Niitä on paljon, mutta minä varmasti muutaman teille nyt sitten näistä voin kuitenkin esittää. Me emme tietenkään voineet kaikkia kymmeniä asioita ryhtyä käsittelemään, koska Kosilla ei ole kuitenkaan niin pimpimein aikaa Asitella käsi, käsi, asia, käsitellä asioita, eli tässä niin kuin olisi liikaa äh, tehtävää, jolloin emme sitten enää pääse yhtään mihinkään, eli yritämme kahmia kaiken työn itsellemme ja sitten emme pysty tekemään yhtään mitään, jota olemme pystyneet nyt jonkinlaiseen rajoitettuun luetteloon pyrkimään. Ja esitän teille näitä muutamia. Erityisesti yksiköiden koordinointi on tärkeä asia ja palaan siihen kohta puolin uudelleen. Mutta myös me haluamme tällaisen eurooppalaisen politiikan kierron saada aikaiseksi eh, minä en oikeastaan edes tiedä, miten tämä englanninkielinen sana policy cycle ranskaksi sanotaan, mutta joka tapauksessa me, ole, me puhumme harmonia-hankkeesta, joka Belgian puheenjohtajakauden aikana tähtää juuri siihen, että kehittelemme unionitasolla selvän työtavan, työ, työtavan, e, tieteellisen työtavan, joka ottaa huomioon kaikki sellaiset uhat, jotka voivat vaikuttaa unionin sisäiseen turvallisuuteen. Ja sen täytyisi sitten palvella ministereitä neuvostossa, kun he määrittelevät sisäisen turvallisuuden pääkysymyksiä ja mm, ratkaisuja. Ja näin he voi, heidän täytyisi voisia, voida pohjautua tällaiseen menettelytapaan, jonka me olemme hyväksyneet päätöksissänsä. Ja näin me, merkitte, me luokittelisimme sitten erilaiset ilmiöt ja uhat, jotka meitä, meitä ovella vaanivat. Ja näin sitten tulevien vuosien ja kuukausien aikana voitaisiin niihin pohjautua tulevissa päätöksissämme. Eli me emme lue mitään uusia välineitä, vaan me yhtenäistämme ja pyrimme tuomaan tehokkaammaksi näiden olemassa olevien välineiden käyttöä. Ja me olemme nyt jo sitten tehneet yhteistyötä erityisesti vakavassa järjestäytyneessä rikollisuudessa ja siitä, miten ja vakava järjestäytynyt rikollisuus voi muotoutua ja miten sitä, voitai, sitä kohtaan voitaisiin hyökätä tulevien vuosien aikana. Kolmas esimerkki KOSin ohjelmassa on sisäisen turvallisuuden toimintasuunnitelma, joka kuuluu Tukholman ohjelman mukaisesti juuri niihin kaikkiin olennaisimpiin asioihin meidän ryhmässämme. Ja sen pohjalta me teemme työtä tietysti sitten komission edustajien kanssa. Sieltähän on, kuten varmaan kohta komission suusta kuulemmekin, olemme saamassa sieltä tiedon annon todennäköisesti marraskuussa Eli kosi myös pohjautuu siihen tiedonantoon, jonka komissiolta tulevaisuudessa sitten saamme. Ja Tukholman ohjelman pohjalta me nimenomaan sitten arvioimme tuon tiedonannon toteutumista. Huomenna kosi kokoontuu 5. päivä lokakuuta ja silloin saamme kuulla sitten iltapäivällä komission mukaan keskusteluun tästä tiedonannosta, joka koskettelee siis sisäisen turvallisuuden toimintaohjelmaa. Ja odotan intomielisenä tuota huomista iltapäivää keskustellakseni asiasta. Ja sitten kosissa vielä on juuri tuo äsken mainitsemani järjestäytynyt rikollisuus, hyvin vakava järjestäytynyt rikollisuus Varmaankin kaikki uskovat, että Kosissa yksimielisesti oltiin juuri sitä mieltä, että vakavaan riko, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on tärkeä kysymys, koska se koskettaa meitä kaikkia. Ja hyvin monet ovat ilmoittaneet haluavansa käydä keskustelua juuri tästä asiasta ja syventää asiaa Unkarin puheenjohtajakauden aikana ja kaikkia niitä, ja keskä esitellä kaikkia torjunnan muotoja, eh, joita meillä käsis, käytettävissämme on. Kyse ei ole pelkästään rikosoikeudellisista kysymyksistä tai sitten tai sitten rikosoikeudellisista rangaistuksista, vaan meidän täytyy miettiä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi tämä hallinnollinen, hallinnolliset oikeudenkäytöt ja erilaiset takavarikot ja omaisuuden jäädyttäminen ja sen sellainen, ilman että aina täytyy mennä suoraan rikosoikeudellisiin hankkeisiin, joten Unkarin puheenjohtajakauden aikana asiaa käsitellään hyvinkin pitkälti. Sitten virastojen välinen yhteistyö. Se, sitä tosissaan äh, sitten varmasti täsmennetään myöhemmissäkin puheenvuoroissa, mutta äh, artikla 5 tuosta neuvoston päätöksestä 25. päivältä helmikuuta tätä vuotta vaatii meidän johdonmukaistaa kaikkien näiden yksiköiden työtä. Eli me olemme nimenomaan johdonmukaistamassa tätä työtä ja sitä, että nämä virastot kaikki toimivat mahdollisimman hyvin yhdessä. Ja tässä heti kun tuo, tämä meidän ryhmämme on ensimmäisessä sen kokouksensa pitänyt 11. maaliskuuta tänä vuonna, me nimenomaan puhuimme näiden virastojen työn johdonmukaistamisesta ja seuraavissa kokouksissa myös 30. huhtikuuta ja 25. kesäkuuta samaten toimittiin ja puhuttiin. Eh, ja tämä on yksi Belgian puheenjohtajakauden tärkeistä kysymyksistä ja jatkuu tämä työ sitten Unkarin puheenjohtajakauden aikana. No, sitten kohta puoliin kuulettekin näiden virastojen näkemyksistä. Niillähän on omat tehtävänsä ja omat vastuunsa ja eri tavoitteensa, mutta yksikään niistä yksiksensä ei pysty tekemään työtä ilman muiden yksiköiden tukea ja ilman jäsenvaltioiden tukea. Ja näin tässä työssä on hyvin tärkeää neuvoston tehdä yhteistyötä Kosin kanssa ja muiden unionitoimielinten kanssa, jotka tosissaan varsinaisesti poliittisen vastuun kantavat antavat näissä kysymyksissä ja erityisesti pohdin komissiota tässä ja tietysti myös kaikkia muita toimielimiä. Näihinkin palaamme myöhemmin. No, alkuperäinen ajatuksemme tässä alkuidea, alkuajatus on itse asiassa ollut oikeusasiaineuvosto ensimmäiseltä päivältä lokakuuta 2009, jolloin Europolia, Eurojustia, Frontexia ja Sepolia Ruotsin puheenjohtajakauden aikana pyydettiin tekemään paljon mm, tehokkaampaa yhteistyötä ja toivottiin että sellaista tiedonantoa siitä, miten sitä voitaisiin kehittää, miten voitaisiin kehittää yhteisiä menettelyjä, miten voitaisiin kehittää yhteisiä hankkeita, yhteisiä aloitteita koulutuskysymyksiin, miten voitaisiin työtapoja kehitellä ja miten voitaisiin voitaisiin käytännön yhteistyön muotoja tehostaa. Ja Nämä neljä yksikköä ovat sitten kokoontuneet keskenään ja vuoden 2009 lopulla 2010 alussa ovat julkaisseet tiedon annon. Tämä on siis aivan ensimmäinen kerta, kun nämä neljä yksikköä ovat yhtä aikaa laatineet omasta toiminnastansa ty- tällaisen työasiakirjan voidaksensa kehittää yhteistyötään paremmin ja omaakin toimintaansa tietysti. Tämä näiden, näiden, näistä Näiltä neljältä yksiköltä saimme 11. päivä maaliskuuta 2010 tiedonannon yhteistyön edistymisestä ja saimme tietää, että näiden yksiköiden välillä on tiettyä yhteistyötä ja erityisesti kahden välistä yhteistyötä tiettyjen yksiköiden välillä, mutta ei välttämättä kaikkien välillä. Joka tapauksessa on pyritty, pyritty jär, järkeistämään tätä monenvälistä yhteistyötä. Ja lopullisen mm, arvioinnin me saimme huhtikuussa ja siinä kerrotaan eh, nyky, nykyisin olemassa olevista pöytäkirjoista ja sopimuksista kahdenvälisellä tasolla ja, puhut, ja mm, mainitaan, luetellaan tiettyjä tavoitteita, joihin olisi päädyttävä vielä myöhemmin ja myös mietitään sitä, mitä voidaan monenvälisesti todella käytännössä tehdä näiden yksiköiden välillä. Eli näin haluan korostaa sitä, että meidän tehtävämme on hyvin käytännönläheistä ja hyvin konkreettista ja haluamme, haluamme toimia haluamme toimia hyvin ymmärrettävästi ja meidän, meidän tiedonantomikin yleensä on rakennettu siten, että niitä on helppo seurata. No, näissä tiedonannoissa otetaan selvästi huomioon tuo Tukholman ohjelma ja sitten vielä tiedonanto, annot keskittyvät siihen, mitä yksiköt voivat ratkaista itse. Ne ovat arvioineet itse itseään hyvinkin myönteisessä mielessä ja luonne, luonnehtineet näitä haasteita, joihin ne voivat itse päästä jäsenvaltioiden tai muiden tai avulla. Suurin osa näistä tavoitteista on sellaisia, että he, nämä yksiköt voivat toteuttaa ne itsekin. Lopuksi huomauttaisin, että tulevaisuudessa tällaista työtä laajennettaisiin myös muihin yksiköihin oikeus- ja sisäasiakysymyksissä, e, kuten esimerkiksi perusoikeusvirastoon, eurooppalaiseen oikeudelliseen verkostoon tai sitten oikeudellisen koulutuksen eurooppalaiseen verkostoon. Eli tässä nimenomaan puhutaan siitä, kuten jo ehdin sanoa, että tuo luettelo, joka äsken mainitsin, siellä oli mainittu kolme yksikköä, kolme unionivirastoa, mutta sitä luetteloa voidaan jatkaa. Eli tämä luettelo ei ole mitenkään lopullinen vielä. No sitten kahdenvälisestä yhteistyötä näiden, yhteistyöstä näiden yksiköiden välillä Eli tässä on siis hyvin, hyvin käytännönläheisiä yhteistyömuotoja ja siinä puhutaan tietynlaisista operaatioista, erityisesti tietojenvaihdosta, arvioinnista, uhanarvioinnista, yhteisistä tutkintaryhmistä, koulutuksesta ja ulkoisesta viestinnästä. Ja minä olen varma, että tässä kohta puoliin kuulemme yksityiskohtaisempaa tietoa itse yksiköiden edustajien suusta siitä, miten yhteistyötä voidaan kehittää, mutta miten sitä ollaan jo mahtavasti kehitelty. Ja sitten monenvälisestä yhteistyötä syöstä huomauttaisin, että näiden virastojen työ on selkeästi tällaista strategisempaa, eikä pelkästään, mutta se, mutta se vaikuttaa jokapäiväiseen työhön näissä virastoissa ja muutaman näistä sitten mainitsen. Pitäisi pyrkiä kehittelemään sellaisia säädöksiä, jotta voitaisiin toimia johdonmukaisemmin, jatkuvammin ja saada virasto toimimaan paremmin toinen toistensa kanssa ja pyrkiä luomaan jonkinlainen hallinnollinen yhteistyön henki eh, vastuuhenkilöiden johtajien yhteiskokouksilla ja eurooppalaisten eh, kokemusten vaihdolla. Ja tässä erityisesti pitää ottaa kehittää toimielinten välistä yhteistyötä ja myös ulkosuhteita, pyrkiä kehittämään tutkimusta ja kehityspuolta, pyrkiä kehittämään koulutuspuolta ja muutaman minuutin halusin juuri kiinnittää huomiota Eh, tähän koulutuspuoleen, koska tiettyjen unionin virastojen tai toimielinten toiminnasta on selvästi vielä eh, myös itse muissa virastoissa selvää eh, tietämättömyyttä ja sen takia tämä koulutus on hyvin tärkeä. Ja myös on erittäin tärkeää kehittää virastojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihdon ja, ja erinäisten kohdennettujen koulutushankkeiden kautta. Eli näihin tavoitteisiin täytyisi pyrkiä pääsemään ja luom, välttämään kaikenlaista päällekkäisyyttä ja pyrkiä käyttämään yksiköiden toimintakykyä mitä tehokkaimmin. No sitten tästä kohosista kun olemme saaneet yksiköiden lopullisen asiakirjan käsittelyymme tuossa eh, keväällä, niin 25. päivä kesäkuuta me olemme päättäneet eh, seuraavasta. Eli eh, täytyisi pyrkiä käytännönläheisiin toteutusmuotoihin tästä loppuraportista ja lisäksi luoda tällaista virastojen välistä yhteishallintohenkeä ja yksiköiden johtajien yhteiskokouksia järjestää ja näissä nimenomaan tuo puheenjohtaja puheenjohtajaa, eh, KOSin puheenjohtajaneuvostosta ja tuleva puheenjohtaja osallistuisi näihin yksiköiden välisiin kokouksiin samoin kuin neuvoston sihteeristö ja näitä kokouksia järjestettäisiin niin usein kuin tarve vaatii, mutta vähintään kerran vuodessa. Ja jokaisesta kokouksesta sitten eh, luoda tulotaisiin oma tiedonanto ja väitettäisiin koko KOSille ja tämä ensimmäinen kokous on 26. päivä marraskuuta 2010 Haagissa, Hollannissa ja minä sinne itse myös eh, toivon pääseväni. No, minä haluaisin joka tapauksessa huomauttaa, että tähän loppuun, että KOSI on äärimmäisen tärkeä yksiköiden yhteistyön kehittämisessä ja Belgian puheenjohtajakauden aikana me edellistä enemmän haluamme tätä asiaa viedä eteenpäin ja yhteistyötä vahvistaa ja näiden yksiköiden osallistuminen tähän työhön on erittäin tärkeää, mutta myös kaikkien muiden, kuten parlamentin ja komission ja, ja tämän valiokunnan ja kiitän teitä huomiostanne. Kiitokset. Kiitokset. Kiitos äh, Kogel Kokelberg. Hän puhui Belgian puheenjohtajakauden edustajana ja myös juuri tämän sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean nimissä. Kiitoksia siitä, että äh, tulemme sitten myös saamaan nämä äh, yhteiset tiedonannot Europolista, Eurojustista, sepolista ja Frontexista. Nyt antaisin puheenvuoron sitten herra Jean-Louis de Bruverille. Hän puhuu komission puolesta asioista. Merci. Kiitokset puheenjohtaja. Aussi... Niin, minäkin haluan nyt katson vähän kelloa. Puhun komission nimissä, mutta lyhyesti. Niin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin nyt tässä lyhyessä puheenvuorossani important de garder à l'esprit ja minä erityisesti haluaisin puhua niistä tavoitteista, joihin me pyrimme pääsemään. Te, ja täällä parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa puhutaan sisäasioiden ja oikeusasioiden sisä, sisällä toimivista aktiivisista yksiköistä. Ja täytyy muistaa, että toimielinten välinen vuoropuhelu on käynnissä ja yleisesti ottaen mietimme sitä, minkälainen tehtävä on juuri niillä kaikilla yksiköillä, yksiköillä joita Euroopan unionin sisälle on luotu. Tämä toimielinten välinen vuoropuhelu on herännyt vuoden, vuoden 2008 komission pyynnössä ja on tiedonannossa, ja siinä yhdistetään kaikki se, mitä toimielinten väliseen yhteistyöhön kuuluu, eli parlamenttineuvosto ja komissio, ja se, tämä yhteistyö varmasti sitten saa aikaiseksi johtopäätökset vuodelle 2011, ja on täysin välttämätöntä, yhtenäistää ja koordinoida työtä ja pitää mielessä tämä yleinen lähestymistapa ja se, miten se vaikuttaa sisä- ja oikeusasioihin suoraan. Toiseksi huomauttaisin, että se, mitä herra Kokelberg jo ehti sanoa, on täysin välttämätöntä muistaa – se, kuka mitäkin tekee ja mit, mitä vastuuta itse kunkin harteille on sälytetty. Virastot on luotu vastaamaan tarpeisiin, joita on havaittu operatiivisessa yhteistyössä. Näitä yksiköitä ei oikeusperustansa pohjalta ole sitoutettu siihen, mitä itse perustamissopimuksetkaan eivät osoita. Eli ne eivät, nämä yksiköt eivät osallistu poliittisen ohjelman luomiseen. Poliittinen ohjelma kuuluu itse toimielimille, eli neuvostolle, parlamentille ja tämä, nämä suuntaviivat pohjautuvat tarpeen vaatiessa komission ensimmäiseen aloitteeseen ja kaikki nämä aloitteet kuuluvat unionin toimielinten kansanvaltaisen valvonnan piiriin ja kansallisten hallitusten demokraattisen valvonnan piiriin. Ja näin täytyy toi, täytyykin toimia silloin, kun määrittelemme poliittista ohjelmakenttäämme, jota sitten myöhemmin virastot käytännössä ryhtyvät toteuttamaan siinä operatiivisessa roolissaan, joka niille on annettu. Ja kolmanneksi, hyvä puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat, huomauttaisin, että nyt on kyse sellaisesta toimialasta, jonka jossa toimivalta on hyvin jaettu jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä. Ja siitä syystä on hyvin tärkeää muistaa tällaisten aloitteiden merkittävyys, jolloin nämä kaksi demokraattista toimielintä voivat käydä vuoropuhelua keskenään ja taata yhteistyön ja valvonnan välillänsä. No, tänä, tämän iltapäivän aikana puhutaan seuraavasta. Ajatellaan esimerkiksi ulkorajain valvontaa ja poliittista sokkelia poliittista pohjaa, jonka unioni on määritellyt. Se on yhteistä politiikkaa, mutta jokainen jäsenvaltio tietysti on edelleen toimivaltainen toteuttaakseen tätä kyseistä politiikkaa ulkorajakysymyksissä Euroopan unionissa. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että, fro, että, että tai luo pohjan Frontexin toiminnalle rajavalvonnassa. Frontexin operatiivista työtä koordinoidaan Frontexista, mutta tietysti jäsenvaltion ensimmäiseen vastuualueeseen kuuluu se, miten näistä toimista päätetään ja miten ne toimit täytäntöön pannaan. Ja jos sitten tulee täytäntöönpanossa jotain häiriöitä tai jotain ristiriitoja, niin sitten voidaan pyytää apua unionin tasolla, mutta yleensä kuitenkin paljon tehokkaammin näissä asioissa pystytään toimimaan kansallisella tasolla jäsenvaltion omien valvontajärjestelmien kautta. Kun nämä kaikki äsken mainitsemani kolme toivetta toteutuu, niin voidaan päästä siihen, mitä itsekin sanoitte puheenjohtaja, että me tarvitsemme tällaista myönteistä kehitystä. Se, sitä me totisesti tarvitsemme ja se on välttämätöntä, ei ainoastaan tarpeellista. Itse asiassa vaikka sisä- ja oikeusasiain asialista, asialuettelo on vasta aika uusi ja nuori, niin meillä on hyvin paljon virastoja tällä politiikan alalla olemassa jo. Ja tulevien päivien aikana ja varsinkin nyt tämän iltapäivän aikana te käsittelette juuri kolmea näistä virastosta, Frontexia, Europolia ja Eurojustia. Meidän ei kannata unohtaa, että on myös muita virastoja, jotka jo tekevät työtä näissä kysymyksissä, perusoikeusvirasto ja sitten tuo Sebol, joka vastaa koulutuksesta, poliisikoulutuksesta ja huumeiden e, tarkkailukeskus. Muita virastoja voidaan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä edelleenkin luoda, e, esimerkiksi turvapaikkakysymyksissä e, tämän vuoden lopussa tai tulevan vuoden alussa. Ja sitten jos lainsäätäjät yhdessä päättävät, niin ehkä meillä on myös ähm, tietojärjestelmien valvontavirasto. Eli nyt meillä on kuusi virastoa, ehkä huomenissa seitsemän ja ehkä tulevaisuudessa kahdeksan. Joka tapauksessa äh, voidaan ajatella, että näitä on aivan liikaa. Mutta jos ajattelemme sisä- ja oikeusasioita, niin näissä kysymyksissä operatiivinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, niin kuin herra Kokelbergkin tässä ehtii selkeästi sanoa, on erittäin tärkeää koko politiikan ohjelmassa ja sen toteuttamisessa. Ja näin ollen on, näin ollen on aivan johdonmukaista, jotta kaikki demokraattiset velvollisuutemme tulevat toteutetuiksi, pyytää näitä virastoja toimimaan oman asiantuntijuutensa pohjalta, jotta tämä, jotta tämä operatiivinen yhteistyö todella toteutuu. Ja hyvä puheenjohtaja, te itsekin mainitsitte tämän myönteisen kehityksen. Sitä tarvitaan, se on välttämätöntä ja se on myös mahdollista. Ja minä haluaisin ottaa esimerkiksi nyt sen, mistä käsittääkseni huomenissa puhutte, eli yhteistyön Schengen-asioissa. Ja tässä minä haluaisin nyt ajatella vähän asiaa pidemmästä näkövinkkelistä. Jos mietimme sitä, milloin Amsterdamin sopimus tuli voimaan, Schengenin yhteistyö oli hallitusten välistä yhteistyötä, pelkästään hallitusten välistä yhteistyötä. Joidenkin mielestä se oli tällainen kokeiluyritys tulevaa liittoa varten, mutta se oli aivan täysin toimielinten ulkopuolella, täysivaltaisen toiminnan ulkopuolella parlamentti. Muutaman kerran sai käyttää puheenvuoron näistä asioista Schengen-yhteistyöaloitteissa, ja näiden päätöslauselmien selvä sävy oli se, että parlamentti aina arvosteli niitä kovasti. Amsterdamin sopimus saatiin sitten voimaan ja Lissabonin sopimus myös. Ja mitä nyt sitten voidaan havaita? Ne asiat, jotka yhteisöllistettiin Amsterdamin sopimuksessa ja jotka kuuluvat Schengen-pakettiin, ovat edelleenkin täysin, ovat nyt täysin parlamentin valvonnan alaisuudessa. Ja tämä lainsäädäntö kenttä on päätetty yhteispäätösmenettelyssä. On kyse sitten yhteisestä rajavalvontaviranomaiskysymyksistä tai viisumiasioista tai sitten eh, siis kaksi järjestelmän toimimisesta tai sitten VIS-järjestelmästä. Kaikki nämä lainsäädäntövälineet Schengenin kehittämiseksi on päätetty yhdessä parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa. Näin siis sel- selvää myönteistä kehitystä on havaittavissa ja se on siis mahdollista. Eli paljon on sitten jo tehty ja paljon vielä on tehtävissä ja paljon on vielä mahdollista tehdä nykylainsäädännön piirissä. Te olette lainsäätäjiä tässä työssä mukana. Ja esimerkiksi jos ajattelemme rajavalvontaviranomaisen uudistusta, jos, jos johon täällä puhuttiin, ja sitten nopean toiminnan joukoista ja Frontexin perus pohja, perustehtävistä, se kaikki kuuluvat parlamentin yhteispäätösmenettelyn, yhteislainsäädäntömenettelyn piiriin ja näin kaikkien virastojen työstä parlamentti pääsee sanomaan sanansa. Ja te myös tässä on kyse tietysti talousarvioasioista. tämähän on, talo, on talousarvioviranomainen ja tässä toimitaan, nämä virastot toimivat käytännössä täysin talous, unionitalousarvion pohjalta, niillä ei oikeastaan ole euroakaan omaa rahaa ja näin teidän täytyy päästä osallistumaan tähän, vaikuttamaan tähän työhön. Oikeuspohja myös vaatii tämän näiden kertomusten esittämisen ja esimerkiksi Europol, artikla 45, jos oikein muistan, niin sillä on tällainen selvä tiedonanto, tiedottamisen raportointivelvollisuus. Siellä se on erityisesti selvästi sanottu, mutta kaikille muillekin yksiköille on määritelty tällainen kertomusten esittämisvelvoite. Ja näin siis kaikille toimielimille, myös parlamentille ja muille kansallisille viranomaisille on jätetty mahdollisuus kutsua näiden yksiköiden johtajat kertomaan siitä, missä mennään. Ja jos sitten kutsun, e, kutsun saatuaan jonkun yksikön johtaja ei sitten aio paikalle saapua, niin siitä ryhdytään käsittelemään muualla korkeammalla tasolla. Joka tapauksessa nyt näistä asioista voimme käydä yhteistä keskustelua. Ja Kokelberi, herra Kokelberi jo mainitsikin syyskuussa, anteeksi marraskuussa komission julkaisemasta sisäisen turvallisuuden strategiasta. Palaamme siihen varmasti myöhemmin. Joka tapauksessa on päivän selvää, että komissio aikoo ehdottaa kehityshankkeita, päätös ja päätöksiä sisäisen turvallisuuden strategiaan. Sitä nyt tässä sitten äh, käytetään englanniksi sanaa policy cycle, mikä se ranskalainen nimistä ikinä onkaan, mutta joka tapauksessa eh, parlamentti osallistuu tähän työhön ja osallistuu päätöksentekoon ja arviointiin ja etusijakysymysten asetteluun eh, tulevaisuudessa ja näin tämän talon tehtävä on juuri se, että se saa vaikuttaa ja esittää näkemyksensä silloin, kuin poliittisia valintoja tehdään myös operatiivisissa kysymyksissä virastoista. No niin, hyvä puheenjohtaja, te jo mainitsittekin siitä, miten tässä halutaan Europolia kansanvaltaisesti valvoa ja minä uskon, että siihen saamme kohta mu- muuta puo- mu- puheenvuoron. Ja tästä komission jäsen onkin esittänyt jo näkemyksensä ja Europolin oikeuspohjan ja uudelleenlaatiminen ju- varmasti tulee käy- käsittelyyn ja juuri vastahan me saimme tämän, Euro- tämän perustekstin hyväksyttyä ja tämä Europolin perustekstin uudelleenlaatiminen on pitkän ajan hanke ja mietimme myös sitten sitä, miten se vaikuttaa tai miten nämä uudet neuvoston tänä vuonna tekemät päätökset vaikuttavat Europolin kehitykseen. Ja me olemme valmistelemassa tiedonantoa tästä asiasta. Tiedonanto sitten ottaa huomioon Europolin erityispiirteet varsinkin sen, että kyse ei ole poliisitoiminnasta sen, sinänsä, ei sillä ole mitään konkreettista poliisitoimintaa. Europol on perust, Europolin toiminta on nimenomaan linkittynyt selkeään tiiviiseen yhteistyöhön kansallisten poliisien kanssa ja, sen ja se kuuluu kansallisen valvonnan piiriin selvästi. No niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tässä muutama sananen komission puolesta tähän teidän kokouksenne alkuun. No, varmasti me pyrimme sitten tämän, näiden tulevien tuntien keskustelussa äh, se, äh, pyr, löytämään äh, vastaukset siihen, miten kansallisella tasolla ja eurooppalaisella tasolla tätä koordinointia voidaan parhaiten harjoittaa. Monta kertaa tämä unohdetaan ja näin ei voida toteuttaa sitä demokraattista valvontaa, jota me kaikki toivoisimme. Ja varmasti tästä yhteiskeskustelusta saamme oppia monta asiaa, jotka auttavat meitä tulevassa keskustelussamme. Kiitokset. Kiitokset herra De Brouwer. No niin, nyt sitten itse seminaariin käsiksi. Kannattaa pitää samalla muuten silmällä kelloa. Kello on kulkua. Meillä on kaksi työistuntoa iltapäivällä vielä budjetoituna. Ensimmäinen liittyy Frontexiin ja toinen liittyy Euro, Europoliin. Ehdotankin, että pidemmittä puheitta lähdemme pureutumaan tähän ensimmäiseen työosioomme ja sitten sen jälkeen kuulla jäsenmaiden edustajien, parlamenttien edustajien kannanotot jotka täällä istuvat täysilukuisena, ja sitten Euroopan parlamentin live-valiokunnan edustajien kommentit niin ikään. Näinpä sitten äh, kutsumme äh, herra Jukka Laitisen äh, tänne esille, Frontexin johtaja. Terve. Ja sitten Simon Busutil, joka on Frontexin toimenkuvan tarkistamisesta vastaava esittelijä. ja vielä herra Andre Vunkokin, joka on äh, Bundestagin edustaja. Tervetuloa. No niin, nyt sitten äh, avaamme tämän ensimmäisen ähm, työistunnon kos, ähm, tästä, äh, Frontexilla, Frontex-virastolla. Ja päästämme ääneen herra Ilkka Laitisen, joka on Frontexin johtaja. Olkaa hyvä, herra Laitinen. Thank uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös ilmaista kiitollisuuteni Euroopan parlamentille ja kansallisvauksen valiokunnalle. Pidän suuressa arvossa sitä, että paikalla ovat myös kansalliset parlamentit tässä istunnossa. Se on meistä erittäin tärkeää. Tilanne ulkorajoilla ei koskaan ole staattinen. Vaikka tänä vuonna tähän mennessä on nähty että laiton maahanmuutto on kokonaisuudessaan vähentynyt noin 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, on kuitenkin tapahtunut lisääntyvää keskittymistä, mitä tulee reitteihin, joita rikolliset toimijat ovat määrittelemässä. Rikollisryhmillä oli reittivalintoja selkeä toiminnan keskittyminen on kuitenkin nyt rajoittunut Kreikan ja Turkin maarajalle. Viimeisten kuuden kuukauden jälkeen tänä vuonna tämä reitti on vastannut yli 80 prosentista kaikesta, kaikista laittomista rajanylityksistä EUn ulkorajoilla. Frontexin riskianalyysin mukaan Turkki on nyt vakiintunut mauttakulkumaa laittomille maahanmuuttajille, jotka tavoittavat, tavoittavat Eurooppaa Yhä useammin he lentävät Istanbuliin ja sitten sieltä jatkavat rajalle. Eräs mielenkiintoisimmista muutoksista Turkin ja Kreikan rajalla on ollut siirtyminen mereltä maalle. Kun Frontex käynnisti yhteisen operaation Poseidon vuonna 2010, silloin keskityttiin merirajaan, mutta nyt suurin paine on maarajalla. 73 prosenttia ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 2010. Muualla tilanne on huomattavasti vähemmän dramaattinen kuin aikaisemmina vuosina. Entinen suosikki, tosin pahamanteisen vaarallinen Länsi-Afrikan reitti Senegalista ja Mauritaniasta Kanarian saarille, on nyt lähes kokonaisuudessaan suljettu operaatio Heran ansiosta – se oli Frontexin ensimmäinen yhteenoperaatio ja sellainen, joka edelleen on käynnissä. Samoin yhteiset operaatiot Minerva, Indalo ja Hermes edelleenkin saavat aikaan sen, että laittoman maahanmuuton virrat ovat muuttuneet pieniksi puroiksi läntisen ja keskisen Välimeren alueella. Ja Poseidon, kuten sanoin, on pitkälti saanut loppumaan ihmissalakuljetuksen Kreikan ja Turkin rajalla, merirajalla, kun se siellä nyt suurin haaste on maarajalla. Mitä tulee muihin maarajoihin, itäinen maaraja Ukrainan ja valko kanssa on pitkälti vakaa. Saman aikaan tilanne Unkarin ja Serbian rajalla on samoin tämän tilanteen jatkumaa, jatkumaa kuin eteläisessä Kreikassa. Kun maahanmuuttajat siirtyvät kohti pohjoista, kohti tavoittelemiaan maita ja tavallisesti kulkevat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Serbian kautta tavoitteena päästä uudestaan eu alueelle Unkarin rajalla. Tämä on yksi niistä tilanteista, joiden odotetaan muuttuvan sitten, kun tulevaisuudessa Romania ja Bulgaria liittyvät Schengenin alueeseen. Silloin kun ulkorajat sitten määritellään näin uudestaan. Ne eivät johda pelkästään siihen, että maaraja Turkin kanssa kaksinkertaistuu pituudeltaan ja samalla tosin paine, joka kohdistuu Kreikkaan, joka vähenee, mutta samalla myöskin syntyy selkeä käytävä EUn sisällä sen kun ulkoraja on yritetty. Todellakin on ollut jo lisääntyvää toimintaa havaittavissa Bulgarian rajalla, vaikka on vielä vaikea sanoa, onko tämä nyt uusi suuntaus. Herra puheenjohtaja, kuten sanoin alussa, tilanne rajalla ei koskaan ole staattinen. Se vaatii ajantasaista tiedustelutietoa, integroitua strategiaa ja joustavaa lähestymistapaa. Kaikkea, mikä sisältyy integroituun rajojen hallintaan, IBM. IBM merkitystä lisättiin sillä hetkellä, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Enää ei ole olemassa rajaa ensimmäisen ja kolmannen pilarin rakenteiden välillä. Voimme sanoa, että lopultakin IBMstä on tullut olennainen osa EUn sisäistä turvallisuusstrategiaa, ainakin politiikan tasolla. Puuttuva elementti on se, että poistetaan rajat pilarien välillä mielissä – Rajavalvonta edellyttää useampaa kuin yhtä yksikköä ja jokainen niistä on tekemissä useamman asian kanssa kuin pelkästään matkustajavirtojen valvomissa tietyillä rajanylityskohdilla. Virastojen yhteistyö on avainkysymys tässä yhteydessä. Rajavalvonta tulli, poliisi, maahanmuuttoviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten tulee harjoittaa yhteistyötä. Tämän lähestymisen kautta ja pitää mielessä uuden laillisen tilanteen, voin todeta, että rajavalvonta voi tapahtua kaikkialla, missä valvotaan virtaa. Se voi tapahtua konsulittoimivirastoissa, komissa maissa, joissa myönnetään viisumeita, lentoasemilla, kauttakulkumaissa tai jäsenvaltion alueella. Aika se voi johtaa siihen, että havaitaan ja tutkitaan rajat ylittäviä rikollisu- rikollis- rikollisuutta, jolloin tarvitaan sitä, että viranomaiset harjoittavat yhteistyötä. Vertikaalinen horisontaalinen yhteistyö, integraatio sitä Frontex joutuu kohtaamaan päivittäin. Luvisan tavoitteena on se, että kansallisviranomaiset ja jäsenvaltiot harjoittavat yhteistyötä Euroopan turvallisuuden hyväksi tietoja jakamalla, vahvistamalla yhteistä operatiivista yhteistyötä ja kehittämällä parhaita käytänteitä. Lissabonin sopimus ja Tukholman ohjelma ovat saaneet aikaan yhden suuren muutoksen. Perusoikeudet ja ihmisen arvo on viimeinkin laitettu unionin prioriteettien eturintamaan. Ja haasteena tässä on sanassa tasapaino. Kun yhä useampi ihminen nauttii suuremmasta liikkuvuudesta, kohtaamme haasteen, jossa Euroopan rajat ovat riittävän ylihelvosti ylittäviä suurimmalle osalle tavallisia matkustajia, jotka voivat nauttia siitä vapaudesta, jota he odottavat. Samana kuitenkin täytyy turvata se, että voivat nauttia turvallisuudesta, jonka he ansaitsevat. Jotta saadaan aikaan tehokas este räätylle rikollisuudelle ja uskottava pelote ihmiskaupalle ja ihmisten salakuljetukselle, tarvitaan niin pelkästään ensiluokkaista henkilötyövoimaa ja resursseja, vaan järjestelmiä ja rakenteita, joilla voidaan hallita, hallinnoida näitä resursseja maksimaalisella tavalla. Mitä tulee sitten yksityiskohtiin, mitä haluaisin nähdä uudistetussa Frontex-asetuksessa, voisin olla hyvinkin yksityiskohtainen erinäisissä asioissa. Ensinnäkin henkilötietojen käsittely, jotta voidaan taistella niitä uhkia vastaan kohdistuvat meidän arvoihimme, kuten ihmiskauppa, ajatellen kaikkia ihmisten myymistä ja kuljettamista usein alaikäisten seksuaalisen hyväksikäyttöön, taloudellisen orjuuteen tai elinten kauppaa varten, meidän täytyy pystyä mainitsemaan nimet. Ei ole meidän toiveemme eikä tavoitteemme tallettaa henkilötietoja tai käyttää tietoa tavallisilta matkustajilta, jota käytetään rutiini rajavalvonnassa. Me tarvitsemme kaiken tiedon, jolla voimme saada paremmin kohdistettua toimintaa aikaiseksi rajoilla. Kaiken kaikkiaan 400 000 rajavalvoja voi antaa huomattavaa lisäarvoa rikoksen torjunnassa ja siinä, että saadaan paljastettua rikollisia organisaatioita ulkorajoilla. olemme mukana myös siinä, että pyritään paljastamaan rikollisverkostoja, kansainvälisiä rikosrinkejä ja organisoitua rikollisuutta. Ja nämä ovat tärkeitä tekijöitä. Tilanne, jossa vieraileva virkamies rajanylityspaikalla pystyy, hänellä, hänellä on todistaneistoa siitä, jota voidaan epäillään rikoksesta ja että hän voi antaa tätä tietoa Europolille, on selkeästi ongelma järjestelmässä. Sen sijaan, että Euroopan tason viranomaisena annettaisiin tietoa, jonne asiat kuuluvat, nämä tiedot usein jäävät paikalliselle tasolle missä niistä on vähän tai ei juuri lainkaan hyötyä. Tällainen tilanne palvelee järjestetyn rikollisuuden intressejä rikosten ehkäisemisen ja uhrien suojelemisen kustannuksella. Meillä ei voi olla kattavaa virasto, virastojen yhteistä lähestymistapaa, jos kätemme sidotaan rajalla ja arvokasta tietoa jäädytetään paikalliselle tasolle. Herra puheenjohtaja, Toinen avainkysymys on laitteiden saatavuus. Nykyisessä, määrä, nykyisessä määrässä mukaan jäsenvaltiot antavat eh, teknisiä laitteita Frontexille resurssi rekisterin kautta vapaaehtoisella perustalla, mutta myöskin hyvin eh, valikoivasti. Ajattelen tehokasta suunnittelua ja operaatioiden hallintaa tarvitaan voimakkaampia takuita siitä, että oikeat resurssit ovat käytettävissä, oikeiden ihmisten käytettävissä oikealla hetkellä. Pidämme hyvänä komission ehdotusta, että luodaan tällaisen, tällainen technical equipment pool, pool teknisen laitteiston puuli, joka on voimakkaammin sitä mukaan jäsenvaltiot ja joka antaa suuremman varmuuden siinä, että Frontex itse omistaa tai voi vuokrata laitteita niin, että se yks, omistaa ne yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa. Tämä lisätty joustavuus ja autonomia lisäisi Frontexin kykyä tehokkaammin hallinnoida resurssejaan ja saada sen toimimaan nopeammin ja saisi aika myöskin sen, että pystytään sopeutumaan paremmin jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Arvokkain resurssi ei ole kuitenkaan, ei ole kuitenkaan tekniikka, paras tiedustelu, suunnittelu ja resurssit ovat arvottomia, jos ei ole oikeita ihmisiä. Ja tämä on yksi arvostetuimmista panoksista, joita jäsenvaltioista voidaan saada. Rajavalvojat ja muut asiantuntijat. Tässä voitaisiin jälleen kerran eh, nähdä sitä, että voitaisiin vahvistaa kapasiteettia. Tällaiset eh, Frontexin käyttöön asetetut kansalliset eh, virkamiehet voisivat vahvistaa meidän operatiivista kapasiteettiamme, ei pelkästään Frontexin operaatioissa, vaan myöskin toiminnassa, joka on viranomaisten keskenäistä ja joka pitäisi myöskin mukaan kansalliset viranomaiset Euroopan tason toimintaan. Jälleen kerran avainsanat ovat autonomia ja joustavuus. Ja lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, jaettu johtajuus. Ajattelen Frontexin operatiivista profiilia niin, että se ei ole pelkästään koordinaattori, vaan että siinä tulee myöskin johtaja yhdessä jäsenvaltion kanssa, joka on isäntenä. Tätä kautta voitaisiin yhdistää paras Euroopasta niin, että hyödytettäisiin koko Eurooppaa. Tämä lisätty solidaarisuus ja jaetun vastuun tunne menee pitemmälle kuin operatiivinen toiminta. Se on olennainen osa Frontexin tehtävää luoda yhteisen vastuun, yhteisen intressien ja keskinäisen luottamuksen tunne, joka on perustana yhteisille operaatioille. Puheenjohtaja, yhteen koottuna. Se, että voidaan antaa henkilökohtaista tietoa niistä, jotka on todettu mahdollisesti uhkiksi Euroopan turvallisuudelle, ja jotta voidaan turvata kaikkien haavoittuvimpien hyvinvointi, on välttämätöntä. Yh- mahdollisuus harjoittaa yhteistyötä muiden oikeusviranomaisten kanssa on yksi tärkeimmistä asioista, joita voidaan saavuttaa Tukholman tavoitteet. Yhtenäinen jaettu omistajuus, jaettu johtavuus, jaettu hallintoyhteistyö. Viesti on selvä. Tavoitteet voidaan, haasteet voidaan kohdata, ne voi, niistä voidaan selvitä, mutta niitä ei voida vasta, niistä voidaan vasta yksin. Meidän täytyy harjoittaa läheistä yhteistyötä. Latinen. Kiitoksia herra Laitinen. E, e, ehdotan, että nyt annamme e, puheenvuoron esille, omalle esittelijällemme, herra Simon Busutilille, Euroopan parlamentin tämän valiokunnan jäsenelle. Ja ehdotan, että jotta että ehdimme saada, saamme tämän työohjelmamme valmiiksi viipy, viivästyksittä. Pyytä, pyytäisin, että, että täällä sitten puheenvuorot tästä eteenpäin rajoitettaisiin 10 minuutin mittaisiksi, niin että voimme avata keskustelunkin. Busutil, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia Hyvät äh, kollegat Euroopan parlamentista ja kansallista parlamentista, on ilo äh, saada äh, olla täällä keskustelemassa teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Iloinen siitä, että olette päässeet paikalle. Erityisesti nyt sitten odotan mielipiteen vaihtoa kansallisten parlamenttien edustajilta. Tämän tilaisuuden ajoitus ei olisi voinut olla paremmin nappiin viime viikolla viisihenkinen valtuuskunta parlamentista matkasi Varsovaan tervehtimään Laitista ja hänen tiimien. Ja nyt sitten saman tien päästämme mielipiteen vaihtoon asiasta. Tämän asiakokonaisuuden esittelijänä haluaisin kertoa teille, että jo ensi viikolla meillä on määrä käydä ensimmäinen mielipiteen vaihto tästä asiasta valiokunnassa. Eli kaiken kaikkiaan ajoitus ei olisi voinut paremmin onnistua. Minä esittelijänä toivoisin mm, teiltä vastauksia muutamiin kysymyksiin, jotta saisin sitten, voisin, kykenisin mietintöni saamaan ajoissa valmiiksi. Nyt sitten muutama vain nostan yhteen yhteen kysymykseen näistä kuudesta haluaisin tässä yhteydessä vastauksen. Muut viisi jäävät odottamaan vuoroaan. Minä haluaisin, että me pohtisimme sitä, minne, mihin Frontex on matkalla. Aika tällainen geneerinen kysymys toki, mutta minusta meidän pitää käydä poliittista avointa keskustelua siitä, että mitä, miksi Frontex haluaa tulla isona. Nyt se on ollut vi, viisi vuotta toiminnassa, kuusi vuotta sen toiminnan määrittelemästä asetuksesta on kulunut. Mihin me nyt sitten haluamme tämän organisaation suuntautuvan tulevaisuudessa? Se on meistä tärkeä kysymys. Haluammeko tyytyä löyhään yhteistyöhön välillämme, mitä tulee ulkorajojen turvaamiseen, vai haluammeko me kenties edetä integraation suunnalla niin, että siellä lopulla sitten ehkä hämöttäisi jopa Euroopan rajavartioyksikkö tai joku muu tällainen elin. Kaiken kaikkiaan tietenkin me haluamme Frontexista tehokkaamman ensimmäisen vuoden kokemukset ovat osoittaneet, että Frontex on ollut hyvin avuksi toisilla eräillä sektoreilla, mutta vähän tehottomampi toisilla. Miten tämä uusi lainsäädäntöprosessi voisi sitten auttaa meitä ja Frontexia kehittymään entistä tehokkaammaksi. Minusta tässä kannattaa painottaa tätä jälkimmäistä kysymyksen osaa. Yhteisto- yhteisoperaatioissa, kenties kolmansien maiden kanssa toteuttavissa operaatioissa Eh, sisäisen toiminnan teho, eh, tehostamisessa. Näistä kaikista on varmaan mahdollista löytää parantamisen varaa. Haluan eh, kysyä, vielä painottaa kysymystä rajavartioiden yhteistoiminnasta, yhteen Me tiedämme jo, että tähän mennessä Frontex on kyennyt auttamaan rajavartioita tulemaan lähemmäs toinen toisiaan ymmärtämään kirjaimellisesti toinen toisiaan tätä toimintaa yhteisen kouluttautumisen kautta. Näin tässä Frontex on hyvin onnistunut. Mun nyt sitten, kun katsomme eteenpäin, nyt siellä on tällainen Redex, nopean toiminnan yksikkö, se ei ihan paras mahdollinen termi ole, mutta se on tämmöinen Rabbids, nopean toiminnan yksikkö. Ja sitten tällaisia erilaisia tuki joukkoja, jotka voivat osallistua Frontexin yhteisiin operaatioihin. Haluammeko kehittää kenties näitä joukkoja ja missä määrin? Haluammeko me, että ne, voivat, ne voivat lyödä hynttyyt yhteen erilaisissa operaatioissa, kenties yhdistää ne sitten erääksi eurooppalaisen rajavartiojoukon etu ensi vaiheeksi. Samoin puhun, seuraavaksi puhun myöskin yhteenkootuista resursseista, eli tästä välineistä, välineistöstä, jotka Laitinen myös nosti esille. Eli toisin sanoen, miten me voisimme sitten varmistaa, että kaikki jäsenmaat tekevät, kantavat kortensa kekoon sitten, mitä tulee teknisten välineistön ja tällaisten vastaavien apuvälineiden toimittamiseksi Frontexille sen valmiuden parantamiseksi. Miten saisimme sitten jäsenmaat sitoutumaan enemmän ja tehokkaammin ja millä tavalla me sitten voisimme käytännössä toteuttaa tätä maiden, jäsenmaiden välistä solidaarisuutta. Samoin seikka, joka vaatii huomiotamme, on henkilökohtaisten tietojen prosessointi, niin kuin herra Laitinenkin mainitsi. Ja pitäisikö Frontexin sallia sitten käsitellä yksityisiä tietoja, jotta se voisi sitten toteuttaa tehdä työtään tehokkaammin, erityisesti mitä tulee rajat ylittävän rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja sitten myöskin laittoman maahanmuuton rajoittamiseen. Ja sitten lopuksi miten saisimme sitten Frontexista äh, avoimemman ja tilivelvollisemman tänne Euroopan parlamentin äh, suuntaan ja sitten myöskin äh, kansan, kansallisten kansanedustuslaitosten suuntaan. Haluaisinkin mä käyttää minulla, minulle, minulla vielä olevat neljä minuuttia tämän tilivelvollisuuden puimiseen ensinnäkin millä, minkälaista televelvollisuutta ajan takaa? No, no tämän lainsäädäntöprosessin ajan vallitsevaa ö, erityisesti. Mehän olemme nyt osana lainsäädäntöprosessissa. Ja Frontexhan, kuten tiedätte, asetus, Frontex-asetus on uudistumassa ja tässäpä teille rooli näyteltäväksi eh, kansallisten parlamenttien edustajat. Eh, teillä on tilaisuus eh, lausua nyt sitten mielipiteensä. Teillä oli mahdollisuus osallistua sitä keskusteluun. Kahdeksan viikon määräaikana kuusi parlamenttia oli tällaisen lausunnon laatinut. Ja ainoa perusteltu lausuma tuli Puolan Puolen senaatista ja todettiin, että tämä hanke ei täytä läheisyysperiaatteen vaatimuksia. Tämä parlamenttien välinen valiokuntakokous on toinen hyvä tilaisuus varmistaa sen, että, että tämä virasto todellakin sitten tekee tiliä tekemisistään meille. Minusta tässä on loistava tilaisuus nyt sitten heostaa laitoksen johtajaa jolle voitte sitten esittää kaikkia kysymyksiä. Ja tietysti Euroopan parlamentin lainsäädäntöprosessi on yksi lisää käytännön toimenpide, jolla, jonka kautta voimme sitten ulottaa tätä, tätä vastuuvelvollisuutta sitten tälle, tai tilinpitovelvollisuutta tälle, tämän raja, viraston suuntaan. Muistuttaisin tässä yhteydessä mieleen erään tapahtuman, joka sattui täällä parlamentissa aiemmin tänä vuonna – tu, tuolla onko meillä parlamentille ehdotettiin komiteologiamenettelyn kautta tällaisia äh, Frontex-säädöstöä, mikä tuolla merkitsee ainoastaan sitä, että me saatamme joko vastata kyllä tai ei koko tälle äh, ohje nuora kokoelmalle. Eh, ilman, että meillä olisi mitään mahdollista uudistaa ja muuttaa niitä, vaikka olisimme, olisimmekin vain pienestä asiasta yhtä mieltä tai jostain isommastakin. No tämä on nyt kuitenkin asia siis Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, Urinin tuomioistuimessa käsittelyssä, missä on nyt ollaan toteamassa, että tämä ei ole ollut asianomukainen tapa edetä tässä asiassa, jossa oli tarkoitus lisätä demokraattista ää, ää, tilivelvollisuutta ja toinen keino demokraattisen tilivelvollisuuden parantamiseksi on se, että sen jälkeen, kun tämä prosessi on valmis, tämä lainsäädäntöprosessi, voimme toimia monellakin tavalla. Tämä parlamenttihan hyväksyy Euroopan unionin tulemenoarvion. Ja tässä meillä on aivan erinomainen tilaisuus kysyä Frontexilta ja muiltakin virastoilta, että mitä he oikein touhuavat ja mil, miten ennen kuin lupaamme heille lisää rahaa. Meillä on myöskin sitten vastuuvapausmenettely käytettävissämme, jossa me voimme, jonka yhteydessä voimme todeta, onko, ovatko he käyttäneet omaa, omia varojaan asianmukaisesti vai eivät. Veronique Mathieu, joka on alan asiantuntija, kuka, voi tästä valaista meitä enemmän. Ja tämähän on aivan erinomainen työkalu, joka meillä on käytettävissämme näiden, näiden virastojen demokraattisen tilivelvollisuuden parantamiseksi. Virastot voivat esitellä tulo- ja menoarvionsa ja kertoa, kertoa sitten toiminnastaan ja esitellä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman tässä, tämän, tämän käsittelyn yhteydessä. Tämä tarjoaa hyvän keinon valvoa näitä laitoksia. Mitä tulee tiedon käsittelyyn, unionissa on esimerkiksi Euroopan Äh, tämä tietosuojaviranomainen, äh, joka voi tätä valvoa. Nyt minulla on aika, aika enää 10 sekuntia, että, että voin sanoa tämän loppuajatelman, en ehtinyt kaikkea tässä sanoa. Mutta jos teillä on kumminkin jotakin sydämellä, niin äh, kertokaa, se, kertokaa ne minulle. Minulla, te, teillä on minun yhteystietoni ja olette ainakin saamaan, jos ei ole. Odotan sitten teiltä yhteenottoa viikkoina. Kiitoksia herra Busutil tästä äh, kommentista ja kiitos erityisesti siitä, että pysytte tässä 10 minuutin aikarajassa näin hyvin. Seuraavaksi sitten luovutan Saksan liittopäivien edustajan herra Hunkolle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että saan puhua tässä tärkeässä keskustelussa ja haluaisin e, esittää jotakin kriittisiä kommentteja Frontexista. Hyvät kollegat, Eurooppalainen virasto, joka vastaa operasta yhteistyöstä ulkorajoilla, Frontex, on perustamisestaan lähti vuodesta 2004 saanut paljon arvostelua osakseen. Taustana arvostelulle on ollut suuri inhimillinen tragedia, joka tapahtuu Euroopan ulkorajoilla. Te tunnette luvut. Yli 10 000 ihmistä on viimeisten 10 vuoden aikana menehtynyt. Myös täällä Brysselissä oli viime viikolla tässä yhteydessä jälleen protesteja Frontexia vastaan. Minä haluaisin tarttua joihinkin näistä kriittisistä kysymyksistä, joita ihmisoikeusjärjestöt ovat ottaneet esille. Lukuisat ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat rajavalvontavirastoa silloin, kun on kysymys sotilaista toimista, joilla torjutaan pakolaisia Välimeren alueella. Ennen kaikkea arvostetaan sitä, että ei ole riittävää pakolaisten suojelua. Oikeudellinen arvio, joka on European ECCHRltä, eh, siihen tekee sen johtopäätöksen, että Euroopan rajansuojelijat myös EUn alueen ulkopuolella, siis merialueella 12 mailin alueen ulkopuolella, että niitä sielläkin sitovat ihmisoikeudet, oikeuksia ja pakolaisoikeuksia ovat määräykset. Ja tämä johtaa siihen, että pakolaisilla on oikeus tehdä turvapaikkahakemus. Tämä asia on sellainen, josta pitäisi käydä täällä enemmän keskustelua. Kysymys on, miten voidaan EUn ulkorajoilla kohdella ja varmistaa se, että pakolaisia kohdellaan ihmisen turvapaikkamääräysten mukaisesti. Meidän tulisi edustajina huolehtia siitä, että pakolaisten suojelu, ihmisoikeussuojelua noudattaa nimenomaan eurooppalainen virasto. Ja tästä tulee sitten tämä seuraava kriittinen kysymys tätä taustaa vasten. Se, että ei riittävästi suojella ihmisoikeuksia Frontexin taholta, näen niin, että komission suurimmat Frontexin osalta, jossa Frontex saisi myöskin operatiivista kompetenssia hyvin eh, kysymystä herät, kysymyksen herättävinä. Erityisesti on otettu esille kysymys läheisyysperiaatteesta ja on myös kansallisia parlamentteja, jotka näkevät asian samalla tavoin. Täällä juuri mainittiin Puolan parlamentti. Hyvät kollegat, meidän pitäisi nyt äh, asettaa asioille stoppi. Se, että Frontista tulee tällainen supervirasto, joka huolehtii pakolaisten torjumisesta, sitä me ei voi haluta. Operatiivinen kompetenssi äh, Frontexille olisi isku EU-sopimuksia, perussopimuksia vastaan ja vahvistaisi kansalaisten epäilyksiä kohdistuvat EUn, viran, EUn instituutioihin, koska syntyy yhä enemmän sellainen vaikutelma, että salamitaktiikan myötä instituutiot saavat yhä enemmän toimivaltaa ja yhä enemmän varoja, ja samalla kuitenkin kierretään perustamissopimuksia, ja tästä tulee nyt kolmanteen olennaiseen kriittiseen kysymykseen, ilman että olemassa riittävää demokraattista valvontaa, josta myös juuri puhuttiin. Ajattelen myös sitä, että Frontexin puitteissa hallitusten välinen yhteistyö on erittäin arvokasta. On syytä kysyä, että voitaisiinko valvontaa harjoittaa myös Euroopan parlamentin lisäksi kansallisten parlamenttien taholta. Ja meidän pitäisi pohtia sitä, voisiko Frontex nimenomaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti, euro, kuten siellä on määritelty Euroopan ja eurojustin osalta, voisiko olla niin, että kansallisparlamentit harjoittaisivat suoraa valvontaa. Kysymys on siitä, minkälaisissa institutionaalisissa puitteissa tätä valvontaa voitaisiin harjoittaa, vai onko niin, että kansallisvaltioiden valvontainstanssi, joka koskee Europolia, voisi ottaa hoitaakseen myöskin Frontexin. Me tarvitsemme sitä, että vahvistetaan kansallisten valtioiden valvontamahdollisuuksia. Tämä on selvää. Ajattelen sitä, että ihmisoikeussuojelussa Frontex päivittäin epäonnistuu, tästä, tätä, tästä voi vajeta. Haluaisin saada tämän, ihmisoikeu- tämän viranon, viraston lopettamisen mahdollisimman nopeasti aikaiseksi. Se, että syntyy tällainen superviranomainen, jota ei valvota riittävästi parlamentaarisesti, vahvistaa tätä vaikutelmaa. Ja voidaan kysyä, onko niin, että Frontexin yhteistyö ja se, että tuetaan rajanvalvontaa jota harjoittavat diktatoriset hallinnot kautta maailman, onko se yhdistettävissä Euroopan unionin ihmisoikeuskantoihin? Onko se, että torjutaan, äh, varastoidaan pakolaisia Libyan autiomaahan yhdistettävissä EUn pakolaispolitiikkaan? Pitäisikö meidän enemmänkin pohtia sitä, että muutettaisiin EUn politiikkaa, jolla pyritään estämään pakolaisen tuloa ja jossa Frontex on apurina? Eikö nyt jo ole saatu aikaan liittävästi uhreja tällä politiikalla? Ja Frontexin äh, toimien kautta ei suinkaan ole vähentynyt uhrien määrä. Minusta me tarvitsemme perustavanlaatuista muutosta pakolaispolitiikassa EU:ssa. Ei voi olla niin, että instituutiot, kuten Frontex osaltaan, edistävät sitä, että ihmisiltä viedään oikeus hakea turvapaikkaa. Minä toivon, että kritiikki, jota pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet, otetaan vakavasti. Ei ole asianmukaista kautta maailman vaatia ihmisoikeuksia, mutta omilla ulkorajoilla luoda järjestelmiä, joka ei täytä edes minimistandardeja. Silloin kun Frontex vain on yksi toimipanevista instituutioista, silloin kun väärän politiikan toimeenpanemisesta, ei ole mitään syytä vahvistaa tätä väärää politiikkaa antamalla lisää toimintamahdollisuuksia. Frontexin rajat ovat kasvaneet 19-28 miljoonaan euroon viimeisten vuosien aikana. Huolimatta kaikista mielipideeroista, mitä tulee Frontexin luonteeseen, tavoitteena pitäisi olla parempi parlamentaarinen valvonta, jonka täytyy olla meidän yhteinen tavoitteemme. Siksi odotankin, että saadaan lisäimpulssia tässä kysymyksessä, tästä kokouksesta. Ja meillä on nyt vielä muutama minuutti aikaa, jotka olen antanut keskustelussa käytettäväksi. Vielen Dank, Hunko. Kiitos kovasti. Nyt sitten kuulimme eh, kolme erilaista lähestymistapaa, paitsi sisällöllisesti myös noin poliittiselta näkemykseltä. Täällä ovat edustettuna eurooppalainen virasto, eh, herra eh, Laitinen, Laitisen hahmossa, sitten parlamentti herra Busutelin hahmossa ja Saksan liittopäivät herra, mikä Saksan liittopäivät on myöskin edustettuna. No, <laughs> nyt sitten äh, ehdottaisinkin, että, että, että, että sieltä salista sitten alkaisi mitään esitelmiä pitää, vaan äh, pitäytyy sitten äh, tiivissä asiassa. Ensin puheenvuoro herra Andrea Kalaseski Puolan parlamentista. Ja, niin, edustaja Kalasevski, Andrew Kalaseski sieltä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Hyvä herra. Micro is, uh, is okay. Dziękuję bardzo. Pan... Joo, kiitoksia. Edustaja Busutil esitti tärkeän kysymyksen, minne, eli minne Frontex on matkalla. Minä haluaisin vastata omalta osaltani eh, tähän kysymykseen lyhyesti. Koska eh, rajojemme eh, turva, turvaaminen Euroopan EUn ulkovarojen, ulkorajojen turvaaminen olkoon jäsenmaiden asia pelkästään. Frontex voisi toimia tällaisena apuelimenä, elimenä, Äh, Frontexia ei, ei, ei, ei saa äh, kehittää siihen suuntaan, että jotkut jäsenmaat voisivat luulla erehtyä kuvittelemaan, että heillä ei olekaan enää velvollisuutta turvata omia ulkorajojaan. Äh, tietysti tämä on veteen piirretty viiva toki, jos ajatellaan jo kunkin jäsenmaan itsemääräämisoikeutta ja sitten toisaalta taas Frontexia operaatioinen tästä nyt ei ole aikaa lähteä kättävään tämän sen syvällisemmin. Mutta haluaisin tämän nyt sanoa herra Busutille erityisesti, että minusta meidän pitäisi hyvin tarkkaan tietää, mikä, millainen tilanne meidän ulkorajoillamme vallitsee ja miten tämä tilanne sitten mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuu. Ja että onko meillä sitten käytettävissä riittävästi varoja ja resursseja edessä olevista tehtävistä suoriutuaksemme. Haluammeko Frontexista tämmöisen superviraston vaiko tämmöisen tukevan, avustavan viraston? Siitä minusta on nyt kysymys. Niin. Meillä täällä Euroopan komission osastopäällikkö totesi, että ettei, ettei hän tunne yhdenkään e, e, viraston edustajaa, joka olisi e, kieltäytynyt tulemasta tänne asioistaan kertomaan, ja herra Laitinenkin painotti yhteistyön tarvetta. Ja sen vuoksi haluaisinkin kutsua teidät, herra Laitinen, Puolan parlamenttiin, koska se nimittäin sattuu seitsemään aivan Frontexin naapurissa tässä Lissabonin, uuden Lissabonin sopimuksen puitteissa voisimme itse asiassa vähän lähentyä ja keskustella. E, ja molemmat Puolan parlamentin kamarit ovat varsin kriittisesti suhtautuneet tähän asti Frontexiin liittyviin uudistushankkeisiin. Puheenjohtajalta puuttuu mikrofoni. Italian parlamentin edustaja Vasetta, olkaa hyvä. Presidente, un saluto a lei. E Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja ovat esittäneet meille näitä hyvin mielenkiintoisia avauspuheenvuoroja. Haluaisin juuri viitata siihen samaan, mihin äskeinen Puolasta kotoisin oleva edustaja puhui, eli jäsenvaltioiden mahdollisuuteen toimia laitonta siirtolaisuutta vastaan. Toinen puoli tässä yhteistyössä on juuri tuo koordinointipuoli, josta on tulossa jatkuvasti merkittävämpää saadaksemme jokaisen jäsenvaltion omat toimet yhtenäistetyiksi ja paljon tehokkaammiksi tavoitteisiinsa vastatakseen. Ja näin me puhumme muun muassa maahanmuuttovirastosta. Meidän ei kuitenkaan tule nyt ryhtyä liioittelemaan, jotta me luomme vain uusia ja uusia, jatkuvasti uusia ähm, virastoja. Minun mielestäni Frontexin tehtävä ja Frontexin työ on äärimmäisen hyödyllistä ja se on hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä. Minä sanoisin maahanmuuton maahanmuutosta sen verran, että Frontexille pitäisi asettaa selkeämpi rooli myös tässä kysymyksessä. Ja me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita, mutta me tarvitsemme myös selkeitä välineitä asian sääntelemiseksi ja laittoman maahanmuuton kitkemiseksi ja luodaksemme sellaiset ehdot, joiden pohjalta voidaan maahanmuuttajat integroida yhteiskuntaan paljon paremmin. Tässä on ikään kuin kaksi saman mitalin eri puolta ja näitä molempia meidän täytyy käydä läpi. Eli me emme ainoastaan voi puhua yksittäisistä maahan, laittoman maahanmuuton ongelmista. On nimittäin olemassa paljon muita eh, kysymyksiä, joihin meidän on pohjauduttava niiden rinnalla, ja sen takia Frontex on oikea eh, puuttumaan näihin kysymyksiin. Italian esimerkit osoittavat, että eh, sopimukset, jotka on tehty Libyan kanssa, ja joihin on lisätty selkeät välineet, konkreettiset välineet muun muassa suorastaan alus, alukset, jotka valvovat itä, tuota välimerta, niin olemme voineet havaita, että 80 prosenttia eh, laittomaasta maahanmuutosta, joka kohta, kohdistuu Italiaan, on voitu kitkeä tällä kautta, tätä kautta. Tietysti on olemassa myös tuo ongelma, josta Saksan edustaja puhui. Ja juuri se, että laittomista maahanmuuttajista voi sitten muotoutua turvapaikan hakijoita Ja näin, näihin käsittelyihin menee pitkän aikaa. Ja tästä tietysti täytyy keskustella Libyan kanssa suoraan Italian ja Libyan välillä, voidaksemme ratkaista ongelmat kahdenvälisesti, koska nämä ongelmat koskevat vain näitä kahta valtioita. Me, meillä Italiassa 2010 tammikuun alussa on ollut 50 itsemurhatapausta pidätysolosuhteissa. Ja kyse on puolesta, jotka ovat olleet juuri laittomia maahanmuuttajia. Meillä, me tarvitsemme apua näiden rangaistusten määritelmiin aikaisemmin, että pidätysaikoja saadaan lyhennettyä ja me tarvitsemme näihin vastaanottokeskuksiin myös apua. Tällaiset ongelmat, niitä ei voida ratkaista vain yksittäin, vaan ne täytyy ratkaista kokonaispaketissa. Muussa tapauksessa me emme voi kohdella näitä henkilöitä inhimillisesti emmekä voi ratkaista tätä laittoman maahanmuuton ongelmaa meidän täytyy yhdessä pyrkiä ratkaisemaan ne ongelmat, joita meillä jäsenvaltioissa on konkreettisesti esillä, mutta ilman yhteistyötä me emme pysty näitä ongelmia ratkaisemaan ja siitä syystä, kuten täällä on korostettu, yhteistyötä voidaan tehdä ja minun mielestäni juuri Frontex on keskeisessä asemassa tässä työssä ja jos ajattelemme vaikkapa Italiaa, jolla on pitkät rannikkoalueet, joihin ilmaittomat maahanmuuttajat saapuvat, mutta he eivät suinkaan jää Italiaan kaikki, vaan jatkavat muualle Eurooppaan ja sen takia me ehdottomasti tarvitsemme yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. No niin, äh, kuten sanottu, tästä, tästä eteenpäin voisitteko ystävällisesti rajoittaa puheaikanne kahteen minuuttiin? Äh, niin, että äh, me ehdimme sitten läpikäydä tämän kakkososankin tätä seminaariamme, tämän kakkostyöistuntoosan osan Herra Ensio, olkaa hyvä, voisitteko pitäytyä enintään kahden minuutin kommentissa livestä. Ensio, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kutsuvieraat. Ensiksi minä haluaisin huomauttaa olevani kovasti iloinen siitä, että olemme saaneet tällaisen parlamenttien välisen kokouksen järjestettyä näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, voidaksemme paremmin määritellä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen merkityksen ja myös ymmärtää mekin täällä, mitä uusia elementtejä tähän keskusteluun on tuotu ja varsinkin selvittää tätä sitten kansallisille kansanedustuslaitoksille paremmin. Minä haluaisin liittää nyt keskusteluni siihen, miten Frontexin perusasetusta ollaan muuttamassa. Olen havainnut, että aika tavalla jakautunut on tämä mielipidekenttä, mutta minun mielipiteeni olisi juuri se, että meidän täytyisi säilyttää selvä yhteistyöväylä jäsenvaltioiden ja Frontexin välillä ja lisäksi meidän täytyy seurata, miten päätöksiä tehdään ja pystyä valvomaan niitä myös täältä parlamentista käsin ja myös miettiä, miten yhteisiä operatiivisia ulkorajahankkeita toteutetaan myös täältä parlamentista käsin. Frontexin työn me tietysti yleisesti ottaen tunnemme aika hyvin, mutta vaikuttaisi siltä, että kansallisella tasolla sitä ei niin tarkasti tunneta. Ja myöskään Frontex ei välttämättä tiedä kansallista totuutta aivan täysin kaikissa kysymyksissä. Keskustelu varmasti jatkuu ja keskustelu, keskustelemme erityisesti siitä, miten voidaan perusoikeudet taata Frontexin työssä, kun kyse on laittoman maahanmuuton torjunnasta. Ja erityisesti näihin ihmisoikeuksiin minä haluaisin ja perusoikeuksiin kiinnittää huomiota. Ja mikä teidän näkemyksenne näistä kysymyksistä on, koska Frontexia on syytetty paljonkin näistä asioista ja näiden asioiden huomiotta jättämisestä erityisesti. Eli miten aiotte nyt toimia tulevaisuudessa? Minähän edustan täällä Romanian ja Romaniaa ja haluan esittää oman näkemykseni tietysti myös romanialaisten näkökulmasta. Eli Romanialla on tietynlainen oma strategiaansa toimia unionin ulkorajavalvojana. Meillähän on huomattava osa unionin ulkorajaa valvottavana ja minä haluaisinkin nyt varsinkin ottaa huomioon teidän vierailunne tuonne meidän maahamme ja minkälaisia kehitysvaiheita te nyt näette minun maani kohdalla kohdalla ja mitä siellä voitaisiin tehdä ja äh, minun, minä olen kyllä lukenut äh, nämä vierailun tulos, tulokset ja käsittääkseni ne vastaavat Frontexin tavoitteita. Romania haluaa tehdä työtä juuri Frontexin avulla ja Romania on päässyt nyt unionin vaatimukset täyttämään äh, laittoman maahanmuuton ja, kansa- ja mm, järjestäytyneen rikollisuuden osalta ja haluaisin nähdä, kuulla teidän mielipiteemme tästä asiasta. Kiitokset. Sitten Karidis Kreikan parlamentin edustaja, kaksi minuuttia. Mr. Karidis? Karidis, olkaa hyvä. Ai, ette siellä. Καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Niin, minäkin haluaisin Kreikan parlamentin nimissä tervehtiä läsnäolijoita. Me olemme maa, joka viime aikoina on hyvin dramaattisesti joutunut kohtaamaan laittoman maahanmuuton. Uskoakseni me kaikki olemme jo kuulleet aikaisemmin jotakin asiasta. Maaraja meillä. Sitä, siellä tapahtui yli 5000 rajanylitystä ja äh, nyt siis tämä liike yhä enemmän siirtyy Marjalle. Euroopan unionin osalta nyt pitää kuitenkin samana tehokkaampi tilanne, jossa voidaan valvoa paremmin ulkorajoja. Näyttää itsestään selvältä, että näin tehdään. Me olemme saaneet kuulla viimeisemmän raportin arvioivilta viranomaisilta, jossa kiinnittiin huomiota myöskin tietyihin heikkouksiin ja myös esitettiin analyysiä siitä, mitä vaaroja on jäsenvaltioissa. Mutta mekin haluaisimme, että tapahtuisi vahvistamista, koska Meillä on hyvin vakava talouskriisi, josta me kärsimme, ja tämä maahanmuuttajien virta tästä syystä on meille yhä ongelmallisempaa. Ja siksi on välttämätöntä, että myös luotaillaan muitakin aiheita, vaikka Frontex olisi tehokas, täytyy myöskin tarttua muihin toimenpiteisiin, jotta laiton maahanmuuto saataisiin päättymään syitä, joita tälle maahanmuutolle on, jos ajattelemme sitä, syyt voivat olla sotia, köyhyys, se ei tänään ole aiheena, mutta me joudumme kuitenkin toimimaan tehokkaasti valtiona. Meillä on tärkeää suhteet Turkin kanssa tähän asti. Turkki ei ole noudattanut allekirjoittamia sopimuksia, ei merirajoilla eikä maarajoilla, ja haluaisin sanoa, että meidän pitäisi saada aikaan tehokkaampia toimintamahdollisuuksia Euroopan unionin taholta. Ja sen lisäksi on niin, että meillä ovat laittomat maahanmuuttajat maassamme, ja se on meille vakava ongelma, jos me emme saa mitään tukea. Koska meillä on suuria talousongelmia. Thank you. I'm announcing that we got a list of... Kiitoksia. Nyt minulla on ainakin 15 puheenvuoropyyntöä. Aino kymmenen enää. Viisi jo käyttänyt puheenvuoro. Mutta äh, kymmenen puheenvuoropyyntöä ja nyt juuri lop, äh, pistin pisteen. Robert Ravirja, sitten Espanjan par- parlamentin edustaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset myös tästä kutsusta ja tästä tilaisuudesta. Laitiselle haluaisin puhua Senegalin reitistä Kanarian saarille ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että eilen Espanjassa sai, Espanjaan saapui 300 maahanmuuttajaa Kanarian saarille, Baleriaaleille ja Andalusiaan. Ja me olemme hyvinkin kiinnostuneita nyt tästä ongelmasta ja kovasti joudumme kärsimään tästä ongelmasta. Ja jatkuvasti meidän täytyy miettiä tätä politiikan yhtenäistämistä ja olemme tukeutuneet Frontexiin ja Frontexin yhteistyöhön ja näihin kysymyksiin. Me totisesti toivomme apua me, ja meillä on vähän toinen näkemys kuin Saksan edustaja täällä kokouksessa nyt näistä kysymyksistä. Ehkä Ehkä mahdollisesti täytyisi herra Busutilille myös esittää tämä sana siihen, mihin Frontex on menossa. Parlamenttihan on jo käyttänyt näkemyksensä toissijaisuusperiaatteesta ja siitä, mitä me tahdomme, koska tässä kyse on juuri siitä, että täytyykö meidän luoda jatkuvasti uusia virastoja ja uusia virastoja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle. Me, olen sitä mieltä, että me tuo asiakirja, jonka komissiolle olemme lähettäneet toissijaisuusperiaatekysymyksistä, on aivan oikea, mutta myös suhteellisuusperiaate ja yksinkertaistamiskysymyksissä on selviä vaikeuksia ja varsinkin tällaisessa talousvaikeusaikana meidän täytyisi pohjautua näihin suhteellisuusperiaatekysymyksiin. Minun mielestäni nyt tässä vaiheessa ei pidä ryhtyä luomaan mitään uusia virastoja. Me tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja näiden olemassa olevien virastojen koordinointia pikemminkin kuin kaiken maailman uusien talojen rakentelua. Ja varsinkin Frontexin nykytekstin pohja muokkaaminen varmasti voisi auttaa meitä tässä työssä tehokkaammassa käytännönläheisessä yhteistyössä, hallinnollisessa yksinkertaistamisessa ja selvässä taloudellisessa säästössä, joka sitten syntyy siitä, että toimimme suhteellisuusperiaatteen ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Eli Frontexin vastuuta voitaisiin kasvattaa täten ja näin se tuisi vahvemmaksi ja tehokkaammaksi ja se, ja sen toiminta myös yksinkertaistuisi ja sen toiminta olisi helpompi ymmärtää. Minä haluaisin kuulla tähän ajatukseen vastauksen ja myös komission edustajaa mielelläni kuulisi. Kiitokset. Kiitokset. Kiitoksia edustaja eh, Matie. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Matie. Kiitos puheenjohtaja. Minä Saksan edustajaa vastoin olen itse asiassa sitä mieltä, että unionin ulkorajat koskevat kaikkia jäsenvaltioita, siis aivan kaikkia jäsenvaltioita, koska vir- verkostot ja nämä maahanmuuttovirrathan sitten saapuvat kaikkialle, joten totta kai nyt herra Laitisen puheenvuoro oli aivan oikea tässä näkemyksessä. Joka tapauksessa siis muuttovirrat, nämä laittomat muuttovirrat kuuluvat kaikkien jäsenvaltioiden politiikan ytimeen, eikä pelkästään vain rajavaltioiden ytimeen. No sitten me olemme saaneet kuulla tietysti talousarvioasioita asioista ja sitten olen pohjautunut, pudotut tähän kysymykseen. Tammikuun alusta lähtien teidän talousarvionne on kasvanut kovasti, mutta ei valitettavasti ole sitten säännöspohjaa eikä oikeuspohjaa käyttää tuota rahaa. Minä ymmärrän kyllä sen, että nyt kun komissio on ryhtynyt muokkaamaan tuota Frontex-tekstiä, niin pikkuhiljaa vihdoinkin te voitte edes käyttää niitä varoja, joita teille on ohjattu ja todellakin odottelen odottelemme kovasti sitä, että ulkorajoja paremmin tämän pohjalta sitten valvottaisiin, koska muuttovirtakysymys ei ole pelkästään ihmis, eh, ihmisiin, ihmisoikeuksiin kysymys, ihmisoikeuskysymys, vaan se on myös järjestäytyneen rikollisuuden kysymys ja mafiakysymys. Ja sen takia minä toivoisinkin, että tämä Frontexi eh, tehokkaammin voisi käyttää niitä rahoja, joita sille on myönnetty ja jota me sitten tämän, tässä talossa valvomme. Minä eh, myös Busutille haluaisin haluaisin kovasti auttaa sitten tuon raportin luomisessa. Kiitokset. Sitten Konstantinos Savaris, Kreikan parlamentin edustaja, kaksi minuuttia. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την εκδήλωση αυτή και την συζήτηση. Niin, minäkin haluaisin todeta, että tämä on hyvä tilaisuus ja keskustelu, joka on perustavanlaatuinen ja käsittelee hyvin tärkeitä kysymyksiä. Jos me Myönnämme, että tavoitteena unionissa on se, että saada vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue. Silloin meidän luonnollisesti täytyy myös huolehtia siitä, että sanoja seuraavat teot. Ja se liittyy siihen, että meidän tulee lukkoon tämän alueen rajat, koska me voi puhua muuten tällaisesta yhtenäisestä alueesta, jos me emme aikaan suojele niitä rajoja, jotka ympäröivät tätä aluetta. Ja tässä tapauksessa kysymys on siis alueen ulkorajoista. Se merkitsee siis sitä, että kun todetaan, että Frontex täytyisi lopettaa, niin silloin kysymyksessä on logiikka, joka, jonka tavoitteena on sabotoida Euroopan unionia kokonaisuudessaan, koska ei voi olla oikeuden, turvallisuuden ja vapauden yhteistä aluetta ilman, että suojellaan ulkorajoja. Se on velvoite, joka meillä on ja joka täytyy tietysti toteuttaa kunnioittain perussopimuksia ja erilaisia muita sopimuksia, perusoikeuksia, oikeuksia, joita on ihmisillä ja kansoilla. Se on velvollisuus, mutta myös oikeus. Oikeus, joka kuitenkin on uhattuna laittoman maahanmuuton kautta, ennen kaikkea sellaisen laittoman maahanmuuton kautta, joka tapahtuu ulkorajojen ylitse ja esimerkiksi juuri Kreikassa ja johtaa epävarmuuteen. Siksi ei ole hyväksyttävää se, että on unionin kannan, ja voidaan todeta, että unionin vihan, kannalta vihan mielestä, jos puhutaan, että Frontex täytyisi lopettaa. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että Frontexia täytyy vahvistaa, se täytyy laajentaa, koska meidän täytyy tunnustamalla oikeudet suojella oikeudenvapauden ja turvallisuuden aluetta ja pyrkiä saamaan se aikaan kaikilla välineillä, jotka ovat välttämättä, jotta voidaan todella suojella ja valvoa ulkovaroja rajoitolilla. Kiitoksia sitten eh, edustaja Panametti Italiasta kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja aivan lyhyesti, koska minulla ei ole kovin paljon aikaa. Maahanmuutto on eurooppalainen ongelma ja se on hyvin monimutkainen ongelma. Ei meidän nyt ole mitään yksinkertaiskohtaista aikaa ryhtyä käymään tätä asiaa läpi. Kreikan linjoilla kuitenkin olen, mitä kuulimme äsken sanottavan Italia, on tuolla Euroopan rajoilla. Meidän täytyy saada aikaan selvä poliittinen linja maahanmuuttoa varten. Ja minun mielestäni Frontexin täytyy olla ja myös tulevaisuudessa pysyä eh, selkeänä välineenä koko unionia palvellakseen eh, koordinointikysymyksissä ja sitten jokaisen jäsenvaltion toimien, omien toimien tukemisessa. Frontexin toiminta kuuluu poliittiseen yhteistyöhön ja tämä vastuu meidän täytyy kantaa juuri siten, että me voimme välttää sellaisia vakavia tapahtumia, joihin Saksa esimerkiksi otti huomio esille Libyan leirien yhteydessä. Eli me tarvitsemme selvää, selviä sopimuksia, esimerkiksi sellaisia kuin Italian ja Libyan kanssa on tehty, ja myös Euroopan täytyisi puuttua näihin laittomien maahanmuuttajasiirtoleireihin ja käyttää kaikki mahdolliset keinot tällaisen, tällaisten estämiseksi ja sitten esimerkiksi jos ajattelemme sitä, miten kansainvälisillä vesillä on jopa avattu tuli viattomia kalastajia kohtaan. Jokaisen jäsenvaltion täytyy hoitaa perusoikeuksia ja myös Euroopan perusoikeusasiakirja ja perusoikeuksia jos me haluamme luoda selvää, sellaisen alueen, jossa todellakin vapaus, oikeus, turvallisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kiitokset. Niin sitten parlamentin lipevaliokunnan puheenjohtaja. El origen de yo ven... Niin, kiitos. Minä olen Espanjasta. Ja Frontexin työ lähti käyntiin silloin, kuin Espanjan silloin kun toivottiin, että saimisimme tällaista uutta lisäarvoa tästä virastosta ja siihen apua, mitä e- e- unionin herkkäluontoisilla alueilla tapahtuu. Erityisesti ajattelimme Etelä-Espanjaa ja sitten Kanarian saaria. Tämä perusperiaate oli kaiken taustalla ja ajateltiin luoda sellainen virasto, jonka pohjalta voitaisiin kaikenlaisia tragedioita ja alusten uppoamisia välttää, kun aluksilla tuli laittomia siirtolaisia, jotka hukkuivat ja, tulivat, ja heitä tuli sitten Heitä tuli näiden ihmiskauppiaiden aut, niin, anteeksi, anteeksi, mistähän tämä hirveä meteli nyt johtui. No, joka tapauksessa Frontexin, Frontexin ajatus, että siitä tulisi tällainen makrovirasto, joka linkittyy suoraan Europoliin, joka tekee selvää poliisityötä, on täysin keskustelun nyt mullistanut, koska jos ajattelemme ihmiskauppaa tai asekauppaa tai huumekauppaa, niin se on toinen kysymys. Toinen kysymys sitten taas on laittomat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat. Meidän täytyy nähdä selvä ero valvonnan välillä, mitä valvomme ja ketä valvomme. Muuten me ajaudumme aivan vääränlaisiin lopputuloksiin ja näin emme sitten missään tapauksessa pääse mihinkään tavoitteisiin tehokkaasti, emmekä pysty auttamaan niitä, jotka todellakin hakevat oikeasti turvapaikkaa, emmekä pysty myöskään valvomaan eh, ja kohtelemaan inhimillisesti niitä henkilöitä, jotka eh, ovat laittomasti maassa, mutta kuitenkin ovat eh, täällä ja ansaitsevat inhimillistä kohtelua ja, ja joutuvat kärsimään esimerkiksi ihmiskauppiaiden toiminnasta. Eli Europolin näiden kaikkien, Europolin näitä kaikkia tietoja voidaan kerätä ja erityisesti ihmiskauppakysymyksissä meidän täytyy tehdä yhteistyötä jokaisen jäsen jäsenvaltion tiedonkeruujärjestelmien yhtenäistämisessä myöskin. Kiitoksia. Mr. Heinz Maurus, German Bundesrat. Sitten Saksan liittopäiviltä. Edustaja, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, haluan aluksi kiittää siitä, että saamme kokoontua täällä tänään ja että voimme käyttää puheenvuoroja. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti herroja Laiten ja Busuttil heidän puheenvuoroistaan mutta käytän puheenvuoron sen puheenvuoron vuoksi, jonka käytti kollega Hunko. Ja minä puhun täällä myöskin kollega Berensin nimissä, joka on Saksan liitopäiviltä. Herra Hunkon kanta todennäköisesti on enemmän hänen oma kantansa, hänen ryhmänsä kanta kuin Saksan liitopäivien kanta kokonaisuudessaan tai Saksan liittoneuvoston kanta. Ajattelen lisääntyviä ongelmia, jotka liittyvät laittomiin rajanylityksiin ja siihen, miten tällä alalla on yhä enemmän lisääntyvää järjestäytyntä rikollisuutta, on välttämätöntä, että tähän reagoidaan. Ja tähän kuuluu myös se, että harjoitetaan yhteistyötä, jota optimoidaan. Varmastikin Frontex, Frontex on myöskin niiden virastojen osalta, jotka torjuvat rikollisuutta. Niiden pitäisi harjoittaa yhteistyötä. Minä toivon, että Frontexia vahvistettaisiin Reaktiota tarvitaan, se on nähtävissä, kun ajatellaan sitä, mitkälainen kehitys on käynnissä. Täke. Kiitos. Edustaja sitten tästä omasta valiokunnastamme. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollegoitani ja olen hyvin samaa mieltä Frontexin merkittävyydestä silloin, kun se toimii rajojen valvonnan välineenä eikä rajojen sulkemisen välineenä. Lissabonin sopimuksen pohjalta haluaisin huomauttaa, että Lissabonin siinä sopimuksessa on päästy eteenpäin asioista, mutta erityisesti nyt täytyy puhua ihmisoikeushaasteesta perusoikeusasiain haasteesta ja tulevasta ihmisoikeushankkeesta ja parlamentin vaatimuksista ihmisoikeuksien saralla. Tulevien viikkojen aikana me käsittelemme täällä kahta lausuntoa, jossa käsitellään unionin sisäistä ihmisoikeuksia ihmisoikeustilannetta ja toista sitten ihmisoikeuksia unionin ulkopuolisissa valtioissa. Minä olen varjoesittelijänä näissä molemmissa asioissa ja me käsittelemme ihan nyt todellakin yksityiskohtaisesti unionin maahanmuuttopolitiikkaa ja erityisesti naapuruuspolitiikkaa. Enkä ole ollenkaan sitä mieltä kuin se, mitä on aikaisemmin sanottu Libyan sopimuksesta, Tunisian sopimuksesta ja valko sopimuksesta, koska nämä sopimukset saattavat koko Euroopan unionin täysin häpeälliseen tilaan. Ja täytyisi nyt muistaa se, että me emme ainoastaan saa inhimillisiä ajatuksia viedä eteenpäin, vaan soveltaa heihin, näihin naisiin ja lapsiin ja vanhuksiin kaikkia ihmisoikeuksia, eikä pelkästään näitä, näitä vähimpiä, vähimmäismääriä ihmisoikeuksista. Ja varjella heitä rikollisilta ja, ja nähdä tämä siirtolaisuus laajempana ilmiönä kuin pelkästään yksittäisenä ilmiönä. Meidän täytyy puolustaa ihmisoikeuksia, meidän täytyy täytyy viedä tätä unionin uskottavuutta näissä kysymyksissä eteenpäin myös kansainvälisellä tasolla. Maahanmuutto-ongelmaa ei voida käsitellä ainoastaan ikään kuin sivutuotteena muiden politiikkojen rinnalla, vaan meidän täytyy olla täysin varmoja siitä, mitä me teemme ja mitä me teemme sitten, jos me ryhdymme rajo- sulkemaan rajojamme, koska nämä ongelmat eivät katoa, vaikka niin toimisimme. Ja meidän, meidän täytyy muistaa myös väestön rakenneongelmat samoin kuin ilmastonmuutosongelmat näissä yhteyksissä. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten herra Tavares Libe-valiokunnasta, olkaa Obrigado, senhor presidente. Eu serei breve, uma vez que já... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti eh, no, monet eh, mielessäni olleet yleiskomment, yleiset kommentit on jo julkilausuttu. Minulla olisi kaksi kysymystä, kysymystä, erityiskysymystä. Tämä ensinnäkin äh, äh, näiden haksirikoutuneiden ja merellä äh, ja lantaan, rantaan ajautuneiden henkilöiden ähm, humanitaarinen kohtelu ja kohtalo. Hiljakkoin meillä oli tätä Schengen, Schengen vierailu, asiantuntijavierailu, ja silloin arvioitiin myönteisesti näitä merelle ajelehtiviä ja heidän siis ajateltiin myönteisesti heidän pelastamisestaan ja pelastamistaan. Onko minkälaisia muita suunnitelmia näiden ihmisten kohtalosta, kohtaloista. Me, me tarvitsemme myöskin sitä uusia aloitteita kenties täällä Euroopan parlamentissa entisten jatkeeksi, mutta mitä käytännössä voitaisiin tehdä sitten Äh, hädänalaisten ja haksirikkoisten pelastamiseksi. Meidän täytyy aina toimia humanitaaristen periaatteen äh, perusteella. Se on varsin tärkeää. Miten äh, Libyaan sitten tulee monesti on jo toistettu, että me emme unohtaa ihmis, näiden turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. Ne päätyvät aina tänne listan pohjimmaiseksi ja äh, heidän huono kohtelunsa on Geneven sopimuksen, yleissopimuksen äh, rikkomus. Meidän täytyy päättää, miten me, miten me heihin suhtaudumme, miten, miten meidän pitäisi oikein toimia. Ajatellaan äh, taannosta tapa, tapausta, jossa italianlainen merivartio tai laivaston alus ja kalastusalus olivat vastakkain. Silloin me, me, meidän täytyy miettiä, mitä mitä siellä Libyassa, miten Libyaan oikein suhtaudutaan. Una afirmación. Kiitokset sitten Niin kiito, minä esittäisin tähän yhden näkemyksen ulkorajojen valvonnasta. Se kuuluu täysin jäsenvaltioille, siis täysin jäsenvaltioille, ei Frontexille. Eli mikä Frontex on? Frontex toteuttaa koordinaatiota, toteuttaa yhteistyötä tekee kaikenlaisia strategisia arvioita kysymyksistä. Nyt me teemme työtä ja minä myös teen työtä sen eteen, että nämä unionin yhteysviranomaiset muualla valtimaailmassa toimisivat myös Frontexia varten. Frontexilla ei joka tapauksessa ole mitään toimivaltaa esimerkiksi hallinnollisissa pidätyskeskuksissa. Nämä kysymykset täytyy muistaa ja pitää aivan selkeinä kirkkaina mielessä. Ja nyt sitten Simonille ja tälle, tälle, siitä käyttö, ja siitä käyty keskusteluun. Tällaisina taloudellisina kriisiaikoina maahanmuuttokysymykset Euroopan unionin rajoilla voimme tietysti puhua solidaarisuudesta, mutta tämä ei ole mikään ihan pikkukysymys. Tätä meidän täytyy vaatia tällaisissa hyvinkin kriittisissä kysymyksissä. Tähän kysymykseen meidän täytyy saada vastaus, tuleeko meidän osoittaa solidaarisuutta. Ja sitten toinen kysymys tähän Laitiselle. Mikä on tuon näiden Frontexin välineiden mahdollisuus vastata tällaisessa maahanmuuttokriisissä näihin, näissä tietyissä Euroopan unionin rajakohdissa konkreettisesti näihin kysymyksiin. Kiitokset. Kiitokset sitten Alfano. Ok, grazie. Spero che il direttore Leitenen voglia onorarmi della sua risposta Äh, Toivottavasti äh, johtaja Laitinen kykenee vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Me haluamme todellakin niitä kuulla. Mitä, äh, mitä olette sitä mieltä, ajattelen näitä välimerellä menehtyneitä Öö, nämä öö, öö, partioalukset ja partioveneet ja niiden edustamat maat. Esimerkiksi tämä Rotavarus äsken viittasi vaikkapa libyalaisten, libyalaisten partioaluksiin ja libyalaiset ovat sitten taas esimerkiksi näitä italialaisia kalastajia kohtaan mm, avanneet. Tulen, mitä mieltä olette tällaisesta ylipäätänsä? Esimerkiksi eh, mitä Mansion Sapanassa tänä aamuna tapahtui, siellä 150 eh, siirtolaista eh, astui maihin. Heistä kaikista ei ole jälkeäkään, osa on ehkä menehtynyt. Kenties asiat ovat muuttumassa. Meidän ei pidä, pidä aliarvioida tätä syntynyttä tilannetta ollenkaan. Haluan painottaa sitä, mitä tässä äsken kuultiin. Meidän ei pidä demokraattista valvontaa ja sen valvontaa sotkea mihinkään sotilaalliseen valvontaan. Already. Kiitoksia. Nyt ollaan pahasti myöhässä. Ja, ää, ää, nyt sitten tämä viimeinen vaihe tätä keskustelua, ää, y- y- yhteenveto. Ää, Ensinnäkin herra Laitisen yhteenveto äh, vastaukset Frontexin nimissä. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kaikille osallistujille tässä vilkkaassa keskustelussa. Mitä täytyy todeta, että en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ajattelen sitä, että aikaa ei ole tarpeeksi ja ajattelen, miten paljon yksittäisiä kysymyksiä oli. Mutta aion esittää sen pohjalta, miten itse olen tämän keskustelun, ne vastaukset, jotka keskeisiä kysymyksiä. Ensinnäkin meidän pitää unohtaa sitä, että rajavalvonnasta vastuu on jäsenvaltioilla. Frontexin 270 hengen eh, henkilöstöllä ei ole mitään toimenpanovaltaa, ei minkäänlaista. Kaikki päätökset, kaikki toimenpiteet, niistä päättävät jäsenvaltioiden rajaviranomaiset, vastuulliset viranomaiset. Meidän pitää antaa tilannekuva riskianalyysin muodossa, saada jäsenvaltiot harjoittamaan koordinoitua yhteistyötä Euroopan tasolla – rahoittaa sitä osittain ja pyrkiä edistämään EUn jäsenvaltioiden rajaviranomaisten kykyä noudattaa Euroopan unionin sääntöjä, lainsäädäntöä ja politiikkaa. Mitä tulee perusoikeuksiin, jotka näyttävät tavallaan olevan, haluaisin nyt muistuttaa siitä kukaan päätöksentekijä. Päätöksiä ei tee Frontex, päätöksen tekee aina vastuullinen kansallinen viranomainen, joka tekee päätöksen henkilöiden vastaanottamisesta. Tämä ei ole Frontexin toimivaltaa. Jos me katsomme tätä operatiivista yhteistyötä tällä hetkellä ja sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät itse ja mitä tehdään Euroopan tason yhteistyön muodossa, jota Frontex koordinoi, meillä on 11 000 operatiivista työpäivää vuodessa ja budjetti on alle 90 miljoonaa euroa. Kuten sanoin, henkilöstö on 270 minun virastossani ja me kokoamme noin 2000 raivalvojaa näihin tehtäviin. Jäsenvaltiolla on 400 000 raivalvojaa ja minä en pystyisi edes sanomaan, mikä kokonaisuudessaan on jäsenvaltioiden budjetti, jonka ne käyttävät rajojen valvontaan. Meidän täytyy pitää mielessä, mikä on asioiden mittakaava. Yksi asia, josta täällä ei ole keskusteltu, on kapasiteetin luomisen ulottuvuus. Herra Busuttil mainitsi koulutuksen ja opintosuunnitelmat, joita on Euroopan tasolla yhteisen ydinkoulutussuunnitelman, joka on koottu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös meidän strategisten kumppanimme kanssa, joten UNHCR, eli YK pakolaisvirasto, joka osaltaan myöskin on vaikuttanut tähän opintosuunnitelmaan, jota sovelletaan jo kaikissa jäsenvaltioissa. Perusoikeudet ovat, ihmisoikeudet ovat osa eurooppalaista ajattelua nykyaikaisessa evalvonnassa. Se, miten tämä tapahtuu, on sitten se, että kaikki, mikä voidaan tehdä, esitellään jäsenvaltioiden rajaviranomaisille koulutuksessa, yhteisissä hankkeissa, kaikissa, kaikissa niissä muodoissa, kun se on meidän mahdollista. Me tässä mielessä pyrimme huolehtimaan omasta henkilökunnasta, niin että me koulutamme sitä, lisäämme sen tietoa asioista – Sanoin, että meillä on ollut erinomaisia koulutustilaisuuksia, joita on järjestetty muun muassa Euroopan unionin perusoikeusvirasto näissä kysymyksissä, ja tämä yhteistyö jatkuu. Ja mitä sitten tulee kolmansiin maihin, jotka ovat kumppaneitamme? Kysymys kuuluukin, pitäisikö meidän järjestää tällaisia tilaisuuksia yhdessä kolmansien maiden kollegojen kanssa, että voisimme edistää perusoikeuskysymyksiä, vai onko parempi pitää heidät erillään, eikä ottaa näitä aloitteita käsiin mitenkään tässä muodossa. Ja lopuksi vielä, kun täällä puhutaan strategioista, strategioista tapahtuu merillä. Rajavalvonnan tai rannikkovalvonnan ensimmäinen ja olennaisin rooli tällaisessa tilanteessa on, uskokaa minua, pelastaa ihmisenkiä. Se on kovaa työtä ja lähes kaikissa näissä tapahtumissa, joita tapahtuu merellä, niissä on kysymys sen kaikkea meripelastuksesta. Ja tähän liittyy riskejä, jotka varmasti kaikki ymmärtävät. Ja tämän haluan mainita vielä kerran. Mitä tulee jäsenvaltioiden kyvyn arvioimiseen, tähän asti se ei ole ollut Frontexin rooli. Me emme anna mitään lausuntoja siitä, mikä on yksittäisen jäsenvaltioiden kompetenssi tai kyky sitä varten on olemassa instituutioita ja mekanismeja Euroopan unionissa. Kuten sanoin alustavassa puheenvuorossani, rikollisuuden torjunta ulkorajoilla on uusi mahdollisuus. Herra Kokelberg puhui koordinointimekanismista, ja on ilo, että Rob Wainwright Europolista on täällä ja tulee kohta käyttämään puheenvuoron päivittäin on sujuvaa yhteistyötä näiden kahden viran, viraston välillä, Frontexin ja Europolin välillä. Kummallakin on selkeästi määritelty rooli, se mitä tehtävät, mitkä tehtävät kuuluvat Europolille, mitkä Frontexille, se on päivittäistä yhteistyötä tällä tasolla. Valitettavasti minulla ei ole mahdollista tarttua nyt yksittäisiin kysymyksiin, mutta jos on tarvetta tarttua niihin uudestaan, olen valmis antamaan kirjallisena vastauksia. Kiitoksia, herra Laitinen. Varmaan kaikki ymmärrätte tämän aikarajoituksen. Hunko, haluatteko reagoida muutamaan kommenttiin ihan lyhyesti, niin lyhyesti kuin mahdollista? Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pyrin ilmaisemaan itseni lyhyesti. Minä alustuksessani johdan totesin, että, että välitän erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen kritiikkiä. Minä olen, viittasin 2007 tehtyyn tällaiseen ratkaisuun, jossa Amnesty International totesivat yhteenvedonomaisesti, että Euroopankin tulisi taistella laittoman maahanmuuton estämiseksi ja siinä yhteydessä aina kuitenkin sitten kunnioittaa EU-maiden kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Se on ihan tietysti tämmöinen lupaus on annettu tässä yhteydessä. Ja tietysti on selkeä tietysti, että että äh, Frontex näitä äh, periaatteita noudattaa sitten operaatioissa, mutta kuitenkin monet äh, erityisesti ihmisoikeusjärjestöjen edustajat herättävät kysymyksen, että mihin tämä EUn rajaregimi ja se rajalla tapahtuva toiminta sitten oikein perustuu. Sitä tietysti on syytä kysyäkin, koska Euroopan unionille nämä ihmisoikeuskysymykset ovat aivan keskeinen tekijä ja sen vuoksi sitten äh, äh, tämä kritiikki tätä kehitystä kohtaan ei suinkaan ole suunnetta uniota vastaan suinkaan, vaan rakentavassa hengessä esitetty, koska se on keskeinen osa Euroopan unionin politiikkaa, tämä ihmisoikeuspolitiikka. Ja sitten lopuksi, äh, kauniiksi lopuksi herra Busutil saa tämän session viimeisen puheenvuoron. Niin aivan pikaisesti ensinnäkin kommentti herra Hunkon lausuntoon, että Frontex valvoisi pakolaisia. Sillä ei ole minkälaista pakolaisten valvontaa. Ja on todellakin aika tehdä ero ulkoasioita, koskevan kompetenssin osalta ja sen osalta, mitä, mikä ja missä on kompetenssi, joka koskee turvapaikkakysymyksiä. Ollaan luomassa uutta virastoa, joka olisi Euroopan turvapaikkatuki-virasto, ja tämä virasto tulee vastaamaan pakolaisista EUn lainsäädännön puitteissa. Herra Garazowski kysyi sitä, onko meillä asianmukaista rahoitusta tällaiselle supervirastolle tai avustavalle virastolle? Tämä on ratkaiseva tärkeä kysymys. Yksi muutoksista, joita esitetään, on se, että annettaisiin Frontexille valtaa ostaa tai vuokrata omat välineensä. Jos me teemme näin, silloin totta kai budjettia täytyy saattaa aivan uusiin ulottuvuuksiin. Ihmisoikeudet. On ymmärrettävää, että Monet ovat huolissaan ihmisoikeuksista. Minä olin viime viikolla Varsovassa valtuuskunnan mukana Euroopan parlamentista, ja tämä oli tärkeimpiä kysymyksiä esityslistallamme. Me esitimme luku, lukuisia kysymyksiä ihmisoikeuksista, ja uskokaapa, vain että saimme vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Ja tärkein vastaus oli se, että Frontex sanoi meille selvästi, että sillä on nolla politiikka ihmisoikeuskysymyksiä, jos yksikin kansallinen rajavartija, joka osallistuu yhteisiin operaatioihin, rikkoo ihmisoikeuksia, hän ei enää voi olla mukana yhteistyössä Frontexin kanssa. Tärkeää, että EUn oma virasto kunnioittaa ihmisoikeuksia, se on vähimmäisvaatimus, ja tämä tuli myöskin näkymään minun mietinnössäni. Neljänneksi, uusen, IT-viranomaisen luominen, viraston luominen. Hän ei ole yhtä mieltä tällaisen viraston luomisesta, mitä täytyy kuitenkin välittää tämä viesti Carlos Coeljulle. Soravia sanoi, että tämä toiminto pitäisi sisällyttää Frontexin tekemään työhön, toimintaan. Ja tämä uusi virasto, kysymys kenties nousee huomenna esille, kun puhutaan Schengenistä. Viidenneksi minusta herra Savarisin eh, sitä puheenvuoro oli hyvä. Me tarvitsemme välttämät välineet, jotta tämä saadaan toimimaan. Ja on hyvin kuvaavaa, että tämä kommentti tulee henkilöltä Kreikasta. Kreikka on se maa, joka on kohtaamassa suurimmat vaikeudet silloin, kun on kysymys ulkorajojen suojelemisesta. Kysymys, johon se täytyy siis vastata, on selkeä. Antaako Frontex lisäarvoa Euroopan tasolla? Minun vastaukseni on kyllä. Frontex voi antaa lisäarvoa. Se voi. En sano, että se tekee niin, koska uskoakseni sen pitäisi su- saada aika parempaa suoritusta kuin tällä hetkellä. Miten kysymys, joka liittyy toimivaltaan, jonka esitti Iriste Vera, on totta. Ulkoasioiden, ulkorajojen valvonta on kansallisen kompetenssiin kuuluva tehtävä, mutta tässä on tärkeää, mutta artikla 2e Frontex-asetuksesta, siinä sanotaan selvästi, että Frontexin tulisi myös saada tehtäväkseen tukea jäsenvaltioita olosuhteissa, jotka edellyttävät lisääntyvää operatiivista tukea ulkorajoilla. Siis jokainen jäsenvaltio on suvereeni, mutta jos yhdelle valtiolla on vaikeuksia, silloin pitäisi kaikkien koota voimat ja tukea tätä maata. Johdonmukaisesti voitaisiin sanoa tästä, että solidaarisuus, jonka herra Diester veräyttäisille on johtopäätös. Kyllä, meidän pitäisi tukea solidaarisuutta, meidän pitäisi tukea sitä, että sanan aikaan solidaarisuutta, joka toimii. Onko se sitten vapaaehtoista vai pakollista solidaarisuutta, ei ole niinkään tärkeää. Tärkeää on se, että se toimii. Tähän asti se ei ole toiminut. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta se saadaan toimimaan. Kiitos. Kiitoksia herra Musutil, eh, eh, herra Hunko ja herra eh, Laitinen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen hedelmällinen keskustelu ja olemme vakuuttuneita siitä, että tämä seuraava paneeli ei varmaan jää mielenkiinnossa yhtään jälkeen. Kiitämme ensimmäisiä panelisteja Ilman mitään mm, taukoa e, jatkamme. E, meillä on vielä tunti kokousaikaa jäljellä. Muistuttaisin, että, e, että nämä vieraat, jotka ovat täällä jäsenmaiden parlamenteista, Muistuttaisin eh, heitä, että esimerkiksi eh, tulkkauspalvelu asettaa tietyt eh, rajoitukset istunnollemme. Meillä emme voi ylittää määrättömästi aikaamme. Siksi kutsunkin heti pidemmittä puhetta tämän Europolin johtajan, herra Rob Wainwrightin, sitten Libe-komitean jäsenen Ajaa meidän kanssa Kansugera. Ja sitten äh, Lord Peter Bones, joka on EU-oikeutta äh, toimielimen käsittelevän alivalikon puheenjohtaja äh, Ison-Britannian yhdistyneen kuningaskuntien parlamentin ylähuoneessa. Thank you. Kiitoksia yhteistyöstä, yhteistyöhalustan. Ja nyt meillä tämä kakkospaneeli käsittelee erinomaisen tärkeää asiaa, Europolia. Sille on nyt sille on tunti jäljellä esiintymisaikaa. Toivon, toivon mukaan sitten alustajien puheenvuorot, alustajat voivat rajoittaa puheenvuoronsa 10 minuuttiin ja sen jälkeen kahdessa, kaksi minuuttia kullekin mm, puheenvuoron pyyntäjälle sitten olisi aikaa. Ja aivan aluksi puheenvuoro Rob Wainwrightille, Europolin johtajalle. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat äh, parlamentaarikot, kiitos, että kutsuitte minut tänne tänään puhumaan äh, ja äh, puhumaan tämän tärkeän session alkajaisiksi Europolista. Tämän keskustelun aiheena tilivelvollisuuden parantamismahdollisuudet. Siitä on viime vuosina on tapahtunut jo paljon ja lähivuosina tulee tapahtumaan lisää siinä suhteessa josta myöhemmin äh, tuonnepana lisää. Haluaisin äh, hiukan teitä, teille, teille esitellä Europolin työtä, jotta saisimme hyvän pohjan keskustelumme. E-, e-, Europol on siis äh, Euro, EUn poliisi voimat. Meidän äh, tarkoituksen tehtävämme on äh, turvata, suojella kansalaisiamme, äh, valvoa ihmisoikeuksien noudattamista auttamalla jäsenmaita taistelemaan terrorismia ja järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Me olemme kehittämässä omaa organisaatiomme tänään tavalla, joka on aika hyvin pystynyt koordinoidusti vastaamaan sitten Euroopan vaarallisimpien rikollisien saamiseksi kuriin me teemme sen vaihtamalla tiedustelutietoa poliisiviranomaisten välillä eri maissa. Meillä on 650 asiantuntijaa, äh, rikosanalyytikkoa ja poliisia kaikista mahdollisista äh, äh, poli, e-, Euroopan poliisivoimista. Meillä on pääkonttorissamme 20, 85 miljoonan budjetti Euroopan poliisivoimat ovat tottuneet luottamaan meidän ympärivuorokautiseen palvelumme ja meillä on noin 14 000 rajat ylittävää operaatiota vuosittain. Ja siellä vastassamme ovat yhdet vaarallisimmista Euroopassa toimivista rikollis- ja terroristijärjestöistä. Nämä rikollisuuden vastaiset taistelut ovat saaneet monta operaatiota keskeytymään, johtaneet tuhansien rikollisten pidättämiseen ja myöskin sitten miljoonien, miljoonien eurojen takavarikkoon, samoin sitten myöskin rikollisen uhrien, ihmissalakuljetuksen uhrien ja muiden rikoksen uhrien määrän vähentämiseen. Näissä 14 000 tapauksen joukossa on esimerkiksi internetissä toimivien lapsipornon ja äh, äh, pedofiilien äh, pidättämiseen. Meillä on 115 pidätystä suoritettu kahden vuoden mutkikkaan selvitystyön perusteella. Me samalla, me samanaikaisesti selvitystyötä tehtiin 19 maassa niin, että tämä jär, järkyttävä internetissä levinnyt rikollisuus saatiin suitsituksi tämä on esimerkki siitä, miten Europol Euroopan tasolla pystyy analysoimaan tätä tiedustelutietoa, koordinoimaan samanaikaisesti tapahtuvia pidätysoperaatioita niin, että tämä analyysi sitten muuntuu kentällä tapahtuvaksi tehokkaaksi toiminnaksi niin, että kansalaisille ei enempää lisää harmia pääse koitumaan. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että Europolilla ei ole voimankäyttövaltuuksia ja jäsenmaiden yhteistyön tehostaminen ja eurooppala, eurooppalaisen keskeisen äh, poliisivoimien äh, mahdollisuuksien tehostaminen äh, perustuu siihen, että me toimimme tiedonvälityksen keskuksena, jossa ja Europolilla tätä kautta on tarjo, tarjota monenlaisia foorumeita, joiden nojaan sitten kansalliset poliisit voivat toimintansa perustaa lainvalvonta kytkeytyy erin tiukasti kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja perusvapauksien valvomiseen. Eli niin nämä ovat, tämä tietosuoja on erittäin päivänpolttava kysymys parlamenteissa ja kansalaistamme keskuudessa. Mutta kuten sanottu, tavoitteena on ylisummaan saada Eurooppa turvallisemmiksi suojelemalla kansalaisia rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Sen vuoksi julkisen julkinen mielipide ja sen äh, kohdistama ymmärrys meihin ovat erittäin tärkeitä. Siksi äh, pyrimme avoimuuteen ja demokraattiseen tilivelvollisuuteen. Avoimuuteen. Lissabonin sopimus on tuonut EU-toimintaan monia muutoksia. ja Se on tasoittanut tietä myöskin sisä- ja oikeusasioiden alalla tapahtumaan läheisempään yhteistyöhön äh, avoimuuden hengessä tietenkin. Monia, monia merkittäviä parannuksia tämän suhteen on tehty. Europolilla ei, ei kuitenkaan ole äh, normaaliin äh, äh, virastoon verrattuna erilainen historia. Me, meidät perustettiin hallitusten välisenä välisen yhteistyön tuloksena kymmenkunta vuotta sitten. Se oli silloin kolmannen pilarin alainen sisä- ja oikeusasioiden yhteistyö pohjana minkä vuoksi parlamentaarinen valvonta meidän toimintaamme oli aika lajottua. Kansalliset parlamentit eikä Euroopan parlamenttikaan olleet mukana Euroopan, Europolin hallintatoimissa. Komissio ja Euroopan jäsenmaat olivat tässä lähinnä vahtikoiran roolissa ja komissio näin sitten sopimusten valtiana toimi meidän eli menemään. Nyt sitten ministerineuvoston päätöksellä me olemme saaneet hallintoneuvoston, niissä edustus on sitten kaikista jäsenmaista. Nyt sitten kolmen pöytäkirjan perusteella olemme muuttamassa Europolia. Lissabonin sopimushan vahvistaa sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia, mitä tervehdimme tyytyväisyyden tyytyväisinä. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on ollut merkittävä edistysaskel Euroopan unionille ja se myöskin pyrkii sitten omalta osaltaan edesauttamaan Euroopan, Europolin avoimuutta. EU-parlamentti e, e, e ja kansalliset parlamentit ovat EUn päätöksenteon ytimessä nyt, joka erityisesti vaikuttaa myöskin sitten Europolin uuteen oikeudellisen puitteistoon, joka on kehittymässä. Me nykyisessä tilanteessa ja jatkossakin olemme edelleen tilivelvollisia hallintoneuvostollamme, mutta siinä myöskin Euroopan parlamentilla ja muilla parlamenteilla on oma sanansa sanottavana. Muutenhan lainsäädäntö etenee normaalia lainsäädäntötietä, jossa Euroopan parlamentti on mukana aivan alusta alkaen ja sillä on myöskin sitten veto-oikeus tietenkin tietenkin parlamentilla on uusia tiedotusvelvoitteita tai oikeuksia sen pitää saada kerto, Euroopan puolen kertomukset ja sitten tietenkin kansalliset parlamentit samalla tavalla ovat mahdollisia sitten ovat tilaisuudessa tätä tietoa saamaan ja ovat päät, pää, niillä on myöskin sitten päätösoikeuksia näihin kysymyksiin. Ja ja myöskin sitten Europol joutuu sitten noudattamaan mahdollisia ohjeita, mitä tulee sitten Europarlamentilta ja muilta parlamenteilta. Lissabonin sopimuksen lisäksi myöskin Europolille on muodostunut uusi oikeus, per, oikeusperusta, mikä vahvistaa demokraattista vuorovaikutusta ja ää, avoimuutta. Se myöskin helpottaa meitä meidän työssämme, koska me kykenemme ää, pureutumaan paremmin sitten Lissabonin sopimuksen määrittämään sisäisen turvallisuusarkkitehtuuriin ja mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön Frontexin ja muiden eurooppalaisten, Euroopan virastojen kanssa Tarkoituksena on luoda meille toisiamme täydentää kokonaisuuden vahvistamiseksi. Minä äh, odotan tyytyväisenä ja innostuneesti esimerkiksi Frontexin ja muiden virastojen kanssa tapahtuvaa yhte, läheisempää yhteistyötä uuden oikeus, oikeusperustamme perusteella äh, on varmistettu se, että, että Europol toimii mahdollisimman avoimesti ja kertoo toimistaan. Ja Euroopan parlamenttihan nyt sitten myöskin osittain tulee osaltaan vahvistamaan tulee menoarviamme. Se antaa tiliä vastuuvapuuden johdollamme ja seuraa budjetin toteutumista ja siihen liittyviä, liittyviä toimia. Sen pitää myöskin sitten saada, saada tilinpäätöstiedot sitten vuoden päätettyä johtajaltamme. Nämä ovat hyvin käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka Äh, suoraan äh, äh, muuttavat tätä Europolin tilivelvollisuutta. Tietosuoja on kaikille parlamenteille ja kansalaisille sitä kautta erittäin tärkeä kysymys. Ymmärrän, että Europolilla on tässä hyvin ainutlaatuisia mahdollisuuksia kerätä ja varastoida henkilökohtaisia yksityisiä tietoja. Sehän on aivan ehdottoman tärkeää ja ole, olennaisen tärkeää, että me pyrimme sitten pystymme taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan, mutta olemme myöskin erittäin ylpeitä toisaalta Europolin toiminnassa tähän asti, että, että sillä on hyvin, hyvin tiukka tietosuojajärjestely, varmaan tiukin, miss, kuin, tiukempi kuin missään muualla maailmasta ainakin kestää hyvin vertailun. Sitä on viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana tehokkaasti kehitetty ja minusta se on nyt sitten hyvin tasapainossa turvallisuuden ja vapauden punnuksia vertailtaessa tässä vaassa. Parlamentin rooli ei pelkästään rajoitu sitten tähän rahan käyttöön, vaan sitä, esimerkiksi sitä kautta me, meidän toimimme muuttuu avoimemmaksi, koska me saavut, toimitamme aina vuosikertomuksen parlamentille vuotuiseen käsittelyyn. Ja sitten aina nel, joka nel, neljäs vuosi komissio Äh, selvittää äh, ulkoisin voimin neuvoston päätöksen toimivuutta, siis tämän Europolia muuttavan päätöksen äh, toimivuutta. Mitä sitten tulee tulevaan asetukseen? Neuvoston päätöksessä on jo hahmoteltu Lissabonin sopimuksen mukaista toimintamallia, mutta me haluamme sitä artiklan 28 perusteella luoda uutta oikeusperustaa Europolille, mikä edelleen parantaa toimintamme avoimuutta ulospäin mutta se äh, myöskin sitten äh, luo pohjaa äh, vaka- vakaamman tuen saamiseksi ja vankemman tuen saamiseksi kertokellussalemassa ja rikollisuutta vastaan. Komissaari Malmström on ehdottanut tästä yleistä arvi- arviointia koko tästä turvallisuusverkosta, mikä sitten omalta osaltaan alistaa myöskin meidän oikeusperustamme tiukempaan tarkasteluun. Euroopassa on jo monta paljon uhrattu aikaa ja vaivaa uuteen, uuteen oikeusperustamme, uuteen säädöspuitteistomme sopeutumiseksi. Eli tästähän on päästävä nyt sitten alusta alkaen päästävän mukaan komission, komission ja live-valiokunnan, erityisesti meidän ja kansallisten parlamenttien edustajien ohja, ohjauksessa olemme jo valistaneet johtokuntaamme siitä, miten, miten me voisimme sitten tätä uutta asetusta alkaa valmistautumaan. Tämä on varmaan nyt sitten viimeinen merkittävä Europolin toiminnan uudelleen järjestely monen, monen vuoteen, ja koskee paitsi meidän avoimuuttamme, tilivelvollisuuttamme, mutta myöskin Äh, mitä tulee niihin valmiuksiin, joita eurooppalainen poliisiviranomainen tarvitsee yhä nykyaikaisemmaksi muuttuvaa, monimutkaisemmaksi muuttuvaa rikollista maailmaa vastaan. Aivan erityisesti mitä tulee rajat äh, ylittävään rikollisuuteen, tulee yhä hankalammaksi käydä taistella sitä vastaan, vaan pelkästään jäsenmaiden rajojen sisällä. Tämä viittuu, tietysti liittyy pitkälti esimerkiksi vaikka rahanpesuun ja terroristien rahoituslähteiden kuivattamiseen. Europol-asetuksen äh, nojallahan on tarkoitus siis äh, parantaa meidän äh, avoimuuttamme ja vahvistaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin kanssa. Ja tervehdymme tätä kehityskulkua ilolla, jotta saamme tehokkaammaksi rikollisuuden vastaisen taistelun. Sitten edustaja Rea, olkaa hyvä. Kun on maksimo de 10 minuuttia. Kymmenen minuuttia toivottavasti vain käytät tähän. Kiitokset puheenjohtaja Europolin johtajaa tervehdin, samoin kuin Lord Baunesia yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta. Ja myös kansallisille parlamentin edustajille tervehdys. ja kaikille parlamentin jäsenille samaten myös. Minä yritän nyt esittää tällaisen sovittelevan näkemyksen. Pyrin löytämään toimielinten välistä yhteistyökykyä ja hyvä puheenjohtaja erityisesti huomauttaisin, että meidän ei tule tehdä taas samoja virheitä uudestaan. Täällä kaikki tietysti mietitte, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, mutta tämä tarkoittaa kaikkea sitä, mitkä ei tyydy todellisuuteen, lainsäädännölliseen taustaan, Euroopan lainsäädäntötaustaan. Olen täysin samaa sitä mieltä kuin Rob juuri äsken tässä ehti sanoa, siis Euroopan johtaja, mutta parlamentilla on ollut kovasti ikävä tausta tässä Europolin luomisessa, koska tämä kuuluu yhteiseen yhteispäätösmenettelyyn, sillä on oma yleissopimuksensa ja sitten kolme sopi, muuta sopimusta, ja ne ovat menneet hyvin hitaasti eteenpäin. Ja siitä syystä Amsterdamissa löydettiin selvä ratkaisu tähän kysymykseen, joka ei vaadi jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, ja näin me sitten saimme aikaiseksi tämän neuvoston päätöksen. Ja neuvoston päätöksessä, neuvoston päätös nykyisellään on voimassa edelleenkin Europolin. Europol perustuu tähän neuvoston päätökseen ja minä olen ollut tuossa keskustelussa mukana. Parlamentti on saanut hyväksyä hyvin laajalla määräenemmistöllä sen lausunnon, joka kosketteli neuvoston päätöstä Europolista 72 se 62 tarkistusta siihen tehtiin ja hyvin harva niistä pääsi sitten lopputekstiin. Näin minä toivon, että neuvoston kanssa myöhemmin voitaisiin, tästä eteenpäin voitaisiin toimia sovittelevammin. Ja kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin neuvostoa kiinnosti paljon vähemmän kuulla parlamenttia, ikävä kyllä, ja vielä vähemmän kansallisia parlamentteja. Toivon kehitystä tulevaisuudessa. Ja minä toivoisinkin, että jos nyt ajatellaan tuota tammikuun päätöstä 18. päivältä tammikuuta 2008 parlamentti on hyväksynyt neuvoston muutos, muuttavan päätöksen Euro, Europolin luomiseksi. Ja kuitenkin kaikesta siitä huolimatta, jota sanoin, tässä talossa ja neu- tämän talon ja neuvoston väliset ongelmat eivät ole kuitenkaan loppuneet ja minä nyt puutun niistä muutamaan. Jos ajattelen tuota Europol-pakettia, sen tavoitteena oli kehitellä, eh, edetä tuo neuvoston päätöksen pohjalta. Ja tässä talossa valittiin neljä esittelijää, rouva Invelt, jonka tehtävänä oli käsitellä Europolin suhteita sen muihin kumppaneihin, erityisesti henkilötietojen vaihdossa ja, ja luotettavaksi luokitellun tiedon yhteydessä. Rova Albrecht, herra Albrecht Saksasta käsitteli kolmansien valtioiden luetteloa ja sellaisia järjestöjä, joiden kanssa Europol sopimuksia tekisi. Edeltävä konservatiivien ministeri Kirchhoff yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka johtaa myös nykyisin PP, EPPtä, o, o, o, esitti sitten tiedon luotettavuuskysymyksistä oman lausuntonsa. Ja sitten vielä käsiteltiin um, arvioasiakirjojen luotettavuuskysymyksiä ja niiden julkisuutta. Ja tässä yhteydessä kävi niin, että neuvosto tahtoi vielä eteenpäin näitä ala- lainsäädäntöaloitteita ennen kuin juuri tuo Lissabonin sopimus lopulta tulisi voimaan, joka antaa meille voimaa ja valtaa yhteispäätösmenettelyssä. Eli näitä käsiteltiin neuvostossa juuri äkkiseltään ennen meidän valtaan, valtaantuloamme. Ja tätä ähm, maahan polkemista parlamentti ei tietenkään missään tapauksessa unohda, mutta parlamentin on syytä tietää tämä asia. Ja me kuitenkin tuemme ei eh, tätä eh, poliisivirastoa ja sen takia en uskokaan, että keskustelua tämä eh, tausta kuitenkaan estäisi. Ja sen takia kovasti ilahtuneena nyt olemme saaneet mm, Cecilia Vastumin ehdotukset koska hän on tuonut nyt käytännönläheiseksi sen, mitä tahdottiin, eli tässä viedään Euroopan työtä paljon konkreettisemmaksi, konkreettisempaan suuntaan, ja me teemme työtä arvioidaksemme tilannetta uutta lainsäädäntötekstiä, asetusta laatiaksemme, joka pohjautuu Lissabonin sopimukseen ja Tukholman ohjelmaan. Tässä kuitenkin täytyy tehdä vielä yksi täsmennys neuvoston suuntaan. Parlamentti on sanonut viimeisen sanansa tässä kysymyksessä puoli vuotta sen jälkeen, kun neuvoston päätös tuli voimaan. Ja siitä siis parlamentti sai esittää oman näkemyksensä ja lausuntonsa ja äänestyksensä. No, katsotaan nyt, miten tälle, tälle tekstille sitten käy, tuleeko se voimaan vuonna 2013 vai ei. Joka tapauksessa me tarvitsemme vahvaa yhteistyötä tästä talosta ja kansallisten parlamenttien kanssa valvoaksemme oikealla tavalla tätä lainsäädäntötyötä. Ja mitä jo ehdin sanoa, täydentäisin sillä, että on hyvin merkittävää uno pyrkiä unohtamaan tämä ikävä tausta ja pyrkiä edistämään toimielinten välistä yhteistyötä. Eli mikä minun mielestäni nyt olisi tärkeintä, mikä on tuo varsinainen asetuksen ydin. Minun mielestäni tämän uuden asetuksen ydin on en nyt, ei nyt sinne enempää luettele näitä Europolille mietitettyjä tehtäviä, vaan erityisesti tätä, mikä merkittävintä tässä työssä on uuden Europolin työssä. Eli juuri tuo koordinointi ja tuo parlamentaarinen valvonta, joka tähän asti on ollut täysin riittämätöntä, ellei suorastaan olematonta – tuossa neuvoston päätöksessä. Ja lisäksi tarvitaan paljon parempaa henkilötietojen suojaa sääntelyä Europolin. Neuvoston päätöksessä on noita tiettyjä mm, yksityiskohtia, esimerkiksi tietosuojavaltuutettu ja sitten siellä on kansallinen valvontavirasto, ja sitten siellä on myös kolmas hahmo, yhteinen valvontaviranomainen. Ja kaikki nämä tekevät neuvoston päätöksen mukaisesti riippumatonta työtä, mutta riippumatonta kenestä. Ja tätä täytyy käydä läpi, tätä täytyy valvoa tämän riippumattomuuden toteutumista näissä tietosuojakysymyksissä. Ja siitä syystä minun mielestäni täytyy totisesti välttää se, että tulee, syntyisi sellaisia ongelmia, joista nyt kohta mainitsen. Nämä ongelmat, minä, näitä ongelmia minä en ole suinkaan keksinyt itse, itse, vaan nämä estävät meidän valvontamme parlamentin suunnasta ja myös kansallisista kansanedustuslaitoksista. Ja nämä kaikki ongelmat, jotka nyt kohta mainitsen, liittyvät eivät tietysti vedä mattoa pois siltä, että, että kaikki eurooppalaiset tarvitsevat vakuuden siihen, että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti. No, joka tapauksessa nyt artikla 37, sen kohta 10, hallintoneuvosto vuosittain hyväksyy työohjelman Euroopan tulevaa työtä varten ja yleiskertomuksen työstänsä. Ja sitten sanotaan, että nämä asiakirjat esitellään neuvostolle hyväksyttäväksi. Neuvosto lähettää ne sitten parlamenttiin tiedoksi. No niin, voi voi, tiedoksi siis, missä tässä tämä valvonta on, mihin se on kaikonnut, ei tämä ole nyt oikea tapa toimia. Ja toiseksi, No, tämä on hyvin vakavaa, mutta päätän tämän puheenvuoron kohta. Artikla 34, sen kohta 6. No näitä kohtia on tu- vaikka kuinka paljon, mutta puhun, puutun nyt tässä 36.4. Eh, yhteinen luo säännöllisin väliajoin tiedon, tiedon, tiedon annon ja se lähetetään parlamentille. Siis se lähetetään parlamentille ja neuvostolle. Neu, hallintoneuvosto voi esittää siihen omia mm, kommenttejansa lisättäväksi. Ja seuraavaksi, kuunnelkaahan tarkasti, päätetään ryhdytäänkö vai ei julkaisemaan toimintakertomusta. Ja mikäli näin tapahtuu, niin päätetään millä, olos, missä, eh, millä ehdoilla tämä tiedonanto julkaistaan. No missä se parlamentin valvonta taas on? Missä kansalliset parlamentit taas tässä vaiheessa ovat? Eli hyvä johtaja, tässä minun ryhmäni teitä tukee ja suurin osa tämän talon ihmisistä teitä tukee. Te me ihailemme ja arvostamme teidän työtänne kovasti. Se on äärimmäisen tarpeellista terrorismia torjuaksemme ja rikollista, rikollisuutta torjuaksemme ja tässä teette yhdessä työtä myös euron väärentämisen estämiseksi. Mutta minä haluaisin kuitenkin tässä huo, puhu, sovittelumielessä, kuten jo ehdin puheenvuoroni aluksi sanoa, siis sovittelumielessä nimenomaan perään kuuluttaa sitä, että neuvoston täytyy ottaa huomioon sekä tämän talon että kansallisten kansanedustuslaitosten rooli. Kiitokset, kiitokset Viassa Temera. Seuraavaksi sitten kolmas alustajamme, herra Äh, Lordi Peter Bowness, Lord, Lordin Bowness. Äh, niin kuin sanottu, äh, täällä on tietyt rajoittavat tekijät täällä lasikopeissa. Me lähdemme puoli seitsemältä. Eli voitteko ystävässä rajoittaa tämän kymmenen minuuttiin? Kiitoksia, että olette kutsuneet tähän valiokuntakeskusteluun myöskin edustajat kansallisista parlamenteista ja kiitos siitä, että minä pääsin puhumaan tästä aiheesta niin ikään. Euroopan asioista vastaava ylähuoneen on ottanut valiokunta tähän näyttänyt, osoittanut suurta kiinnostusta. On laatinut seitsemän kertomustakin tästä viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Eh, Seksi on todella mielenkiintoista saada olla tässä, tässä mukana tässä keskustelussa. Edellinen kertomus, joka, jota meillä oma eh, valiokuntamme laati aiheesta, oli 2008 vuonna, sen jälkeen kun Europolia edellisen kerran justerattiin eh, mutta ennen kuin päätös astui voimaan, ennen kuin vallankin Lissabonin sopimus astui voimaan, mutta noihinkin aikoihin jo me suosittelimme, että Europolin valvontaa tulisi tehostaa niin, niin Euroopan parlamentin kuin kansallistenkin parlamenttien suuntaan ja toimesta. Sen vuoksi me olemmekin erittäin tyytyväisiä nyt sitten näitä tästä tilinpidosta ja valvonnasta on virallisesti sovittu Eh, mikä sen, sitä vastaan ei ole erityisen tervetullutta, niin kuin omassa, omassa alustuksessannekin äsken kokouksen aluksi totesitte, että on valitettavaa, että eh, Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta on vielä jo kulunut eh, vuosi ja silti nämä hankkeet eivät tämän pidellämme ole eteneet. Minä omat kommenttini haluan rajoittaa sitten tämän parlamentaarisen valvonnan kehittämisen, ei niinkään Europolin toimintaan sinällään. Tietenkin tässä on kysymyksiä, joita voidaan ihan oikeutetusti tässä esille nostaa, ja me tietysti ylähuoneena olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentti on nämä asiat ottanut komission kanssa terävästi esiin me emme tietenkään ole, meillä mitään mahdollista mitään Lissabonin sopimusta lähteä enää muuttamaan, mutta me voimme sitten vastoin esittää kysymyksen, mitä artiklan 88 eri sanamuodoilla sitten tarkoitetaan oikein. Oikein ajetaan takaa, sinähän määritellään parlamentaarinen valvonta sekä kansallisten että Euroopan parlamentin osalta. 25 koskee sitten euro, eurojustia. Me emme katso, että tässä ero on niin merkittävä, koska meistä molempien instituutioiden valvonnan periaatteiden tulisi olla hyvin samankaltaiset. Ihmettelemme, miksi komissio sitten näiden parlamentaarisen valvonnan osalta on määrännyt eri aikataulut näille kahdelle toimielimellä. Heinäkuussa komissio ehdotti, että parlamentaarinen valvonta toteutuisi eri lailla, eri, eri, aika, eri ta, aikataulussa 2011 aikaisintaan. Aloitetaan keskustelut 2012. On määrä syntyä sopimus tästä varsin lopullista muodosta. Sitten vasta muutaman vuoden kuluttua 2013 käynnistetään tämä valvonta toimi todellaan alun perin suun, sen luvattiin alkavan jo 2012 vuonna. Ihmettelen, miksi näissä menettelytavoissa edetään eri tahtia ja miksi Europolin osalta me, me parlamentteina joudumme odottamaan aina vuoteen 2013 ennen kuin mitään tapahtuu parlamentaarinen yhteistyön COSAC on äh, painottanut, että on, erittäin tärkeää, että komissio konsultoi ja kuulee kaikkia parlamentteja, niin kansallisia kuin Euroopankin parlamenttia, mitä tietysti pidämme hyvänä ja äh, itsestäänselvänä asiana. Ja sitä paitsi peräänkuulutamme mahdollisimman yksinkertaista menettelytapaa. Se on erittäin tärkeää tässä vaiheessa ei ole saatu mitään ehdotuksia pöydälle. Me, meidänkään taholtamme me odotamme, mitä ehdotuksia komissiosta on luvassa. Me sitten tämän parlamentaarisen valvonnan osalta sitä tilannetta seuraamme ja kenties siitä sitten oman kertomuksen tai mietintömme laadimme ajatellaan ala, alahuoneen asianomaista valiokuntaa, e, e, että jos samanlais, samanlainen muoto olisi edustettuna kaikkialla, silloin saattaisi, saatettaisiin yhtäkkiä päädyttyä yli sadan henkilön vahvuiseen valvontaelimeen, joka on ihan epärealistista. Tietenkin tämä hallinto rakenne, mm, ne ovat sellaisia, joita meidän eri valiokuntamme ovat ylläpitäneet tai pitäneet silmällä jo taannoinkin ollut turhan mutkikas me, me halu, voi, siis tämä nykyinen ratkaisu on tarpeeksi monimutkainen. Me emme halua enää sen monimutkaisempaa. Siinä helposti metsä lakkaa näkymästä puilta. Kaikki hautautuu byrokratiaan. Me emme halua sitten keskittää mitään näkem- valvontaa emme yksittäisiin operaatioihin tietenkään. Kansallisten Euroopan parlamenttien tulisi tarkastella toimielimen yleistä kykyä suoriutua tehtävistään. Sen pitäisi eh, kommentoida tätä, tätä strategiansa ja varmistaa, että me saamme sitten rahoillemme vastan, vastinetta. On tärkeää pitää nämä kaikki toiminnot yksinkertaisina ja eh, eh, tehokkaina ja nopeatoimisina ne, jotka olette puolustaneet Lissabonin sopimusta, ovat nimenomaan nähneet siinä hyvänä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien vallan lisääntyminen. Ne joutuvat vain pettymään karvasti, kun Europolin osalta tämä valvonta-aikataulu veny, venymistään ja minä toivon, että kaikki asianomaiset parlamentit pääsevät mahdollisimman nopeasti tähän valvontatyöhön käsiksi. Kiitoksia, että piditte lyhyen puheenvuoron. Meillä on kuusi puheenvuoropyöntöä, nyt sieltä tuli jo seitsemäs. Ja jos todellakin pitäydymme tähän kahteen minuuttiin, enimmäisaikaan selviydymme urakastamme. Ehdimme vielä kuulla panelistiemmekin kommentit. No niin, herra Tsertsik ensimmäisenä. Sekin tasavallan senaatin edustaja, olkaa hyvä. Předsedo, nejenom za slovo, ale i za pozvání. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Kiitos myös siitä, että minut on kutsuttu tänne osallistumaan tähän keskusteluun, joka koskee oikeusasioita. Uskoakseni kysymys on asiasta, josta on tarvetta keskustella ei pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan myöskin kansallisissa parlamenteissa. Viimeisin sopimus sisälsi myös tämän kysymyksen. Se sisältyy sen puitteisiin. Ja minusta tämä on asia, joka on hyvin arkaluontoinen nimenomaan kansalaisten kannalta katsottuna. Täytyy olla iloinen, jos nyt katsoo tänne taaksepäin salissa, koska voi nähdä, että paljon on paikalla kansallisten parlamentin edustajia, jotka ovat kiinnostuneita asioista. Tästä asiasta keskusteltiin Kosakissa jo marraskuussa 2008 ja sitten myöskin viime vuoden toukokuussa Prahassa. Ja nämä kokoukset osoittivat selvästi, että valvonta toimivallan käytännön toimeenpano ei ole ehkä kehittynyt tarpeeksi, mutta uskoakseni olemme päässeet kuitenkin eteenpäin ja on tarvetta saada aikaan perustavanlaatuista keskustelua ei pelkästään kansallisten parlamenttien tasolla, vaan myös parlamenttien välisissä keskustelufoorumeissa, kuten täällä. Tulevina kuukausina komissio julkaisee tiedonannon demok- Europolin demokraattisesta valvonnasta ja haluaisin nyt jo kertoa, mitä me haluaisimme siihen sisältyvän. <clears throat> Me toivomme, että toiminnan valvontaa ja arviointi perustuu Europolin ja Eurojustin vuosikertomuksiin, jotka ovat parlamenttien käytössä vuoden alkupuoliskolla. Kansallisilla parlamenteilla ja Euroopan parlamentilla tulisi olla riittävästi aikaa käydä keskustelua kertomuksista käyttäen omia menettelyjään – ja parlamentilla pitäisi myös olla tilaisuus pyytää, esittää kysymyksiä Europolille ja Eurojustille. Tsekin tasavallan senaatissa seurataan hyvin läheisesti edustajien toimintaa Europolissa ja Eurojustissa. Kosakin konferenssissa puhutin asiasta ja syksyisin Kosakin kokouksessa parlamentilla pitäisi mahdollisuus esittää kysymyksiin ja sitä kysymyksiä eniten johtajille. Senaat, Italian senaatin edustaja seuraavaksi. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, valitettavasti aikaa ei kovinkaan paljon ole, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tämä näitä tämän tyyppisiä hyvin arkaluontoisia kysymyksiä joudumme käsittelemään ja olisi, tänne on nyt tullut sitten tuhansista, tuhansien kilometrien päästä parlamentin edustajia esittämään näkemyksiä, niin sitten meillä annetaan vain muutama sekunti aikaiseksi. Tämä olisi paljon tärkeämpää keskustella näistä terrorismin torjunnasta ja rikollisuuden torjunnasta yksityiskohtaisempaa tietoa ja paljon tarkempaa, tärkeämpää keskustelua. Ja erityisesti Dias de Meran ajatus oli tietysti hyvä tietää äh, huhtikuuta 2009. Sen pohjalta tiedämme, miten nyt nämä, tämä työ eteen, etenee, mutta me emme voi kuitenkaan nyt vielä näiden tietojen pohjalta olla varmoja siitä, että voimme toteuttaa kansan, kansanvaltaista valvontaa. Me olemme ikään kuin poliisivaltiossa tässä. Kansanlista valvontaa ei pystytä harjoittamaan riittävästi. Me tarvitsemme selkeä teknisen ja oikeudellisen välineen valvoaksemme näitä elementtejä paljon paremmin. E, Italiassa varsinkin tätä valvontaa on ohjattu kansanvaltaiseen suuntaan ja tätä me toivomme nyt myös tältä Euroopan unionin tasolta varsinkin teho- ja tehokkaampaa toimintaa erityisesti ja varsinkin tietojen käsittelyssä ja tietosuojakysymyksissä. Ja toivomme vastuuta myös kannettavan. Ei ole mahdollista, että poliittisella, poliittista luonnetta omaava kansallinen tai kansainvälinen taso val, nimittäisi henkilöitä näihin ihmisiin. Ja tässä nimenomaan puhun Europolista ja Eurojustista koska kysehän on nimenomaan oikeuspuolesta eikä poliittisesta puolesta. Ja Aikataulua täytyy tietysti tutkailla tarkemmin. Jokaista jäsenvaltiota täytyy käyttää apuna tässä työssä. En tiedä milloin meitä kaikkia voidaan kansallisella tasolla kuulla, mutta meitä täytyy konsultoida ja meitä ja näkemyksiä täytyy kuulla. Ja erityisesti meille täytyy antaa aikaa enemmän, koska ei tätä näitä kaikkia ajatuksia voi muutaman sekunnin sisällä selostaa. Esimerkiksi Europolin tietokantajärjestelmä, olisin kysynyt siitä, ja tietosuojajärjestelmä, ja, ja miten sitten esimerkiksi mafian vastaista toimintaa Europol hoitaa, ja, minkä, ja, ja onko Italian kokemusta näistä järjestelmistä otettu huomioon. Ja ja rikollisen kanssa ja järjestetyn rikollisuuden torjumisessa myös. Kiitoksia. Miembro de esta... Jiménez. Bien de la de los derechos humanos y con... Kiitoksia. Niin, minä kovasti arvostan Frontexia, Europolia ja ja vaikuttaa siltä, että monet eivät ole samaa mieltä kuitenkaan, että nämä olisivat kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vihollisia. Kansalaisilla on selvät oikeudet ja kansalaisilla on oikeus vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen. Minua henkilökohtaisesti huolestuttaa se, ja minulta kysytään, mitä unioni tekee näiden vapauksien ja oikeuksien suojelemiseen. Ja meidän täytyy siinä mielessä tukea näitä ja yhteistyötä ja edistää sitä eteenpäin, ei pelkästään Euroopan unionin sisällä, vaan myös rajojemme ulkopuolella. Meidän vastuuseemme parlamenttina kuuluu myös valvoa näitä virastoja, koska näin pääsemme eteenpäin juuri tämän vapauden oikeuden ja turvallisuuden alueen eh, edistämisessä jota Tukholman ohjelma meitä vaatii. Meidän, meidän, kun keskustelemme esimerkiksi tiedostelutiedosta ja riskivalvonnasta ja kolmansien valtioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, näistä nämä kysymykset palvelevat yhteisesti keskusteltuina kansalaisiamme. Ja minä haluaisin vielä esittää esity, yhden kysymyksen Euroopan johtajalle. Kansalaiset jatkuvasti kysyvät tätä minulta. Eli minkä, miten uskottava Europol on terrorismin torjunnassa, erityisesti jos ajattelemme uusimpia toimia e Yhdysvalloissa, kun olemme kuulleet varoituksia terroristi-iskuista Euroopassa. Kiitoksia. Mr. Konstantinos Savaras. Konstantinos Savaras Kreikan parlamentista. Get it that bad with the pronunciation? Is... Sanoinko nimi jotenkin väärin? Kiitos. Niin. Haluaisin viitata siihen, että täällä, tässä salissa, ja kansallisissa parlamenteissa myös olemme edustuksellisen demokratian palveluksessa. Ja silloin on ennen kaikkea kysymys siitä, että kunnioitetaan ja noudatetaan ihmisoikeuksia. Ne ovat osa meidän ideologista äh, linjaamme, osasta arvojärjestelmää, johon me kaikki kuulumme. Ne ovat tärkeä osa kaikkien ensivaltioiden oikeusjärjestystä Euroopan unionissa. Tästä syystä minä en ylipäätään edes ymmärrä, miksi jotkut kollegat nyt ovat kuin äh, olisivat ihmisoikeuksien ainoita puolustajia. Tärkeää on se, että me pystymme toimimaan tehokkaasti silloin, kun on kysymys siitä, että ihmisoikeuksien suojelu myös liittyy siihen, että luomme parempaa, turvallisempaa maailmaa. Ja jotkin asiat, jotka täällä on sanottu, eivät suinkaan johda parempaan ja edistyneisempään demokraattiseen vuoropuheluun. Joten tässä seuraa kysymys siitä, mitä oikein on tapahtunut tähän päivään mennessä näiden oikeuksien suojelun alueella ja siinä, miten taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Koska sehän on se rikollisuuden muoto, joka voimakkaimmin on kehittynyt, ennen kaikkea siksi, että Euroopan unionissa on poistettu kansalliset rajat. Tätä kautta on tullut rikollisjärjestöjen voimistunutta toimintaa, koska ne ovat pystyneet laajentamaan toimintaansa koko unionin alueelle. Joten kysymys kuuluu, miten voidaan valtioiden ja Europolin välistä yhteistyötä kehittää. Ja samoin myöskin yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa, jotka torjuvat talousrikollisuutta, niin että että voitaisiin ratkaista nämä vaikeat ongelmat. Kysymys on esimerkiksi juuri siitä, että saadaan aikaan selvitettyä se, minkälaista laitonta toimintaa esimerkiksi Siemens-yritys harjoitti Saksassa, äh, Kreikassa. Se esimerkiksi on äh, maksanut lahjuksia poliitikoille, jotta se on saanut toimeksiantoja. Ja tässä kaikki, totta kai seuraa taloudellisia vahinkoja, ja samalla kuitenkin tämä on myös rikkomus ihmisoikeuksien suojella vastaan, koska kansalaisellahan on oikeus vaatia, että viranomaiset ovat tehokkaasti kaikilla alueilla, myös rikollisuuden toden alueella. Thank you very much, Chair. Edustaja Weber. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia penalisteja puheenvuoroista ja kollegoja, joka kansallisista parlamenteista eivät kenties ole niin kovin hyvin perillä siitä, mitä Euroopan unionissa on tapahtunut. Haluaisin sanoa, että kun on puhuttu eurooppalaisista virastoista, Europolista tai Eurojustista erityisesti, kun kans- parlamenttiin jäsenet olivat sen puolella, että näille virastoille annettiin lisää toimivaltaa, niin mukaan ottaa myöskin Europol, niin neuvosto on ollut huomattavasti haluttomampi tähän. Esimerkiksi kollegamme Agustin Diaz de Mera otti esille erittäin hyvän esimerkin tästä. Niin, kysymykseni nyt sekä Europolin johtajalle että esittelijä Diaz de Meralle on, missä me tällä hetkellä olemme? Ajatellen sitä, mikä on neuvoston, äh, siis jäsenvaltioiden suunta siinä, miten se luottaa Europoliin. Mistä tämä haluttomuus? Johtuu tämä siitä, että jäsenvaltiot haluavat luopua valvonnasta, jota ne tavalla tai toisella harjoittavat tapausten selvittämisessä, vai eivätkö ne vain luota siihen, että eurooppalainen virasto muodostuu henkilöstä, jossa virkamiehet edustavat kenties muita jäsenvaltioita ja niiden oikeuslaitosta. Johtaako tämä kenties luottamuksen puutteeseen? Sitä tämä kysymys myöskin siitä syystä, että viime päivinä oli käymässä Kolumbiassa, ja Kolumbiassa kaikki, eivät pelkästään hallituksen viranomaiset, vaan myöskin aivoriihien edustajat olivat hyvin ilahtuneita siitä, että Europol teki yhteistyösopimuksen Kolumbian poliisin kanssa operatiivisista toimista, joten luotan täysin siihen, että Europol teki tämän hyvin varmana siitä, että se on huolissaan ja tietoinen siitä, mitä on tekemässä, koska kukaan ei varmastikaan halua asettaa työntekijöidensä henkeä vaaraan. Joten missä ovat nyt jäsenvaltiot tässä suhteessa? Kaleseski, olkaa hyvä, Puolasta. Kiitos. Niin, aluksi haluaisin äh, sanoa, että mitä Lord Bowne sanoi, että todellakin on niin, että ei ole mitään syytä siihen, että Eurojustin ja Europolin äh, menettelytapoja siinä, miten ne panevat toimeen Lissabonin sopimusta, olisivat jotenkin, ne pitäisi olla erilaisia tai että niillä pitäisi olla erilainen aikataulu. Kun Europolin johtaja totesi, että Europol olisi valmis äh, myöskin toimimaan asian mukaisesti. Haluaisin palata myöskin siihen, mitä sanottiin aiemmassa vaiheessa tätä kokousta. Jotkut puhujat totesivat, että henkilötietojen kokoaminen pitäisi antaa osaksi Frontexin toimintaa. Minä olen tätä vastaan, koska tietojen kerääminen ja tallentaminen silloin, kun on kysymys henkilötiedoista, on hyvin arkaluontoinen kysymys, koska Frontex voisi käyttää, Frontexilla voi käyttää tällaisia tietoja, mutta sen ei tule kerätä niitä tai tallentaa niitä – mutta minulla olisi kysymys Europolin johtajalle ja haluaisin kysyä yhteistyöstä Europolin ja Frontexin välillä. Ennen kaikkea kun on kysymys erilaisista salakuljetusrikoksista. Thank you. Mr. Kiitoksia. Edustaja Mulder Libestä. Kiitos puhujalle. Minulla on hyvin lyhyt kysymys. Lissabonin sopimuksessa on äh, maininta myöskin Euroopan eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä. Ja puhelimet soi. Mit, minkälais, mitä, sillä vaikutus, mitä vaikutus sillä olisi Europolin toimintaa, jos tällainen olisi. Ja sitten kauniksi lopuksi äh, Libestä edustaja Mathieu. Kiitos puheenjohtaja. Niin minäkin kysyisin Europolin edustajalta saadakseni tietää, mitä hän mieltä on Sepolista. Budjetti valiokuntahan hylkäsi tämän 2008 päätöksen Sepolia kohtaan ja minä nyt ilmeisesti muistelisin, että se täysin yksimielisesti hylättiin. Ja haluaisinkin nyt kuulla sitten Euroopan johtajalta, mitä mieltä hän tästä on, mitä mieltä hän on koulutuksesta, jota poliiseille annetaan. Ja näin myös sitten saada tietää, mitä miten pikemminkin Europolin pitäisi kouluttaa omia henkilöitään vai tarvitaanko tätä sepolia. Minä olen kyllä tietysti ö, sitä mieltä, että tuo edeltävä johtaja, ei tämä nykyinen tietenkään, eikä hänen takiaankaan ole tähän ongelmaan jouduttu, mutta joka tapauksessa tuon sepolin ö, pääpaikka aiheuttaa selvän ongelman ja henkilöstön näkökulmasta, varsinkin kun ajattelemme, että Serpolissa saisi 23 henkilöä ainoastaan, tästä aiheutuu myös ongelmia, jos ajattelen koulutusta, jota annetaan poliisille juuri se ei voi olla kovinkaan tehokasta tällaisella joukolla ja olisi paljon johdonmukaisempaa näin muu yhtenäistä kaikki eurooppalainen poliisikoulutus Europolin siipien suojaan Tämä nyt ainakin vaikuttaisi siltä, että parlamenttipuolueiden mielestä näin olisi syytä toimia tietysti. Nyt tahtoisin tietysti kuulla teidän näkemyksenne tähän tärkeään kysymykseen. Kiitokset, kiitokset. Nyt sitten loppupuheenvuoro panelistillemme viime loppukommenteiksi Haluan tässä vaiheessa ilmaista kiitollisuuteni etukäteen tulkeille ja kääntäjille, jotta me kent, jotta voisimme sitten käsitellä nämä asiat loppuun käsitellyksi. Kiitämme ja etukäteen tulkkeen, jos sieltä liikenee jokunen lisäminuutti. E- ensin Europolin johtaja herra Wainwright. Niin, pyrin vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin. Täällä sitten kommentit, jotka liittyivät siihen, miten Europolin luotetaan, mikä on sen uskottavuus. Tämä ottivat ulkoiset puusijat esille. On totta, että vielä 15 vuoden jälkeenkin, kun Europolia on kehitetty, se edelleen joutuu taistelemaan paikastaan sadakseen poliisiviranomaisten luottamuksen kautta Euroopan. Totta kai tilanne on parantunut, tilanne on parantumassa koko ajan nykyinen 15 tapauksen käsittely vuodessa on jo 25 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta totta kai voimme tehdä enemmänkin ennen kaikkea terrorismin alueella, jossa edelleenkin on haluttomuutta eh, kansallisilla, kansallisten eh, viranomaisten taholla hyödyntää Europolin tarjoamaa kykyä. Tämä on tietysti hyvin herkkä alue, terrorismi ennen kaikkea, koska kysymys on hyvin arkaluontoisista eh, tiedustelulähteistä, kysymys myös yhteisöstä, jolla on paljon menestystä viime vuosina omien hankkeensa eteenpäin viemisessä kahdenvälisellä äh, tavalla Euroopan tasolla, eikä ole totuttu käyttämään sellaisia instituutioita kuin Europol. Kysymys siis kulttuuri, kysymyksestä, kulttuuriesteistä, joka pitää pystyä ylittämään. Tämä on meille hyvin tärkeää. Meidän täytyy pystyä osoittamaan, mikä on Europolin lisäarvo. Kuva rikollisuudesta ja terrorismista on muuttumassa. Se on muuttumassa globaalimmaksi, se on muuttumassa eurooppalaisemmaksi siinä, miten se vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, joten argumentit ovat yhä vakuuttavampia siinä, että täytyy käyttää eurooppalaisia instituutioita, kuten Europolia. Me teemme kovasti työtä sannaksemme kollegojen luottamuksen, jotka ovat etulinjassa, jotta voimme antaa lisäarvoa. Herra Mari Taatti kysyi tieto, tiedostomahdollisuuksista. Ne ovat ainutlaatuisia. Vain Europolilla on tällaista tietoa, joka koskee rikollisuus, rikollista toimintaa ja turistista toimintaa kautta Euroopan. Meillä oli sata analyysikkoa käsittelemässä tätä. Meillä on ajatasolla olevaa ohjelmistoa, IT-mahdollisuuksia. Ja tästä lähtien me voimme antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden identifioida kaikkein vaarallisimmat verkostot. Me käsittelemme tärkeimpiä operaatioita, joista puhuin aiemmin. Olemme saaneet menestyksemme lisää luottamusta tutkijoiden piirissä, jotka ovat etulinjalla kansalliset parlamentit, myöskin Euroopan parlamentti, voivat auttaa meitä tekemään asian selväksi, koska tämä vaikuttaa myös kansallisiin lainsäätäjiin, hallitusten viranomaisen kansallisella tasolla on tarve sellaisille instituutioille kun Euroopalle että ne olisivat olla näkyvämmin mukana tällaisten uhkien torjunnassa, jotka liittyvät terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Mitä ennen kaikkea tulee sitten äh, tiettyihin täsmällisiin kysymyksiin, meidän suhteemme Frontexiin? herra Laitinen hyvin voimakkaasti kuvasi sitä ennen kaikkea Europolin kyky käyttää keskeisiä tiedonhankintalähteitään, jolla se voi antaa apua analyysiä, joka voi vaikuttaa siihen, miten Frontex käyttää omia resurssejaan integroidussa rajojen valvonnassa. Ja tietyillä alueilla, jotka liittyvät Euroopan unionin ulkorajoihin, Frontex ja Europol harjoittavat hyvin läheistä yhteistyötä. Herra Mulder kysyi Euroopan yleisestä syyttäjästä. Tässä on hyvin hedelmällistä yhteistyötä Eurojustin kanssa. Me harjoitamme yhteistyötä useimmissa useimpien tapausten käsittelyssä, jossa meillä on hyvin toisiaan täydentävää koordinoitua toimintaa, jossa käytämme Eurojustin mahdollisuuksia, jossa voidaan katsoa, miten oikeuskäsittelyn kautta voidaan saattaa asiat loppukäsittelyyn. Meidän kannaltamme katsottuna ei välttämättä tarvita eurooppalaista yleistä syyttäjää, mutta siitä en päätä minä. Jos sellainen taho tulee. Silloin täytyy katsoa, miten voidaan täydentää tällaisen viranomaisen toimintaa myöskin poliisin tasolla. Ja voidaan silloin katsoa, miten täydentävä nykyinen Europolin oikeudellisen toimivallan kuva voisi olla tässä ohessa. Ja lopuksi, mitä tulee tähän Siipoliin, totta kai on painetta, joka kohdistuu siipoliin ja parlamentti on tähän asti hyväksynyt budjetin, mikä on hyvin symptomaattinen oireellinen kuva tästä. Se on hyvin pieni virasto. Ja kuitenkin, kuten minunkin virastolla, niin sillä on tarvetta saada asiat hoidettua rahoitusasetuksen ja henkilöstösten mukaisesti. Sillä on hyvin tiukka tiukka tehtävä tässä pienillä resursseilla. pyrimme auttamaan sitä mahdollisimman voimakkaasti hyödyntämään synergiaetuja, joita voidaan löytää Sivolin ja Euroopan toiminnasta. Meillä on yhteisiä koulutusohjelmia. Olemme johtajan kanssa puhuneet juuri äskettäin tällaista koulutuksesta. Ensi vuonna Sipol järjestää tärkeän eurooppalaisen poliisi eh, konferenssin Euroopan uusissa, uudessa päämajassa, joten autamme mahdollisimman pitkälti sitä, että voidaan hyödyntää synergiaa, jota on olemassa näiden kahden viraston välillä. Ja loppukommenttini on ehkä tärkein kommenttini. Ajatellen, mitä herra Savaras puhui ihmisoikeuksista. Uskoakseni ei ole olemassa mitään valintaa eh, että jouduttaisiin tekemään valinta ihmisoikeuksien ja turvallisuuden välillä tai vapauden ihmisoikeuksien välillä. Tällaisia valintoja ei tarvitse tehdä, ne ovat perusperiaatteita demokraattisessa yhteiskunnassa. Minun virastossani eh, näemme virastomme myös ihmisoikeusvirastomme puolustamaan perus tuosta ihmisoikeuksia oikeutta elämään, oikeutta elää turvallisesti, joten se mitä me teemme eh, on perustavanlaatuisen tärkeää siinä, että me turvaamme ihmisoikeudet ja perusoikeudet kansalaisille ja hyvin vastuullinen tapa, jolla me sen teemme, sen pitäisi olla malli myös muille poliisiviranomaisille Euroopassa ja kautta maailman. Señor Díaz de Mera. Kiitos, herra eh, Kiitokset minäkin. Arvostan kovasti tulkeja tässä työssään. Tässä he ovat suorastaan parhaimpia maailmassa. No joka tapauksessa lyhyesti haluan vastata muun muassa Kosakista. Minä olen samaa mieltä kuin Italian kollega sanoi, että paljon enemmän meidän täytyy syventää kansanvaltaista valvontaamme neuvoston päätöksen ja asetuksen kautta. Ja Konstantinokselle sanoisin, että totta kai ihmisoikeus ei kuulu kenenkään yksityisomaisuuteen. Se on olemassa meillä perusoikeusasiakirjana mukana. Ja vielä muutama asia luottamuksesta, jäsenvaltioiden luottamus liittyy nimenomaan tiedon ja henkilötietojen jakamiseen ja vaihtamiseen. Ja Europolin tehtävä on nimenomaan vaihtaa ja arvioida ja analysoida tietoja, ja tähän tarvitaan erityisesti seuraavaa. Me tarvitsemme asiantuntijuutta ja ammatti, ammat, ammattitaitoa. Ja tämä liittyy jäsenvaltioiden luottamukseen, eli siihen, että jäsenvaltioissa nämä yksiköt luottavat toinen toisiinsa ja myös parlamentin ja kansalliset parlamentit täytyy ottaa tähän luottamukseen mukaan. Se on täysin välttämätöntä, jotta Europol voi legitiimisti toimia ja parlamentin valvontaa me tarvitsemme ja sitä täytyy toteuttaa pelotta ja varauksetta. Meidän täytyy todellakin taata Europolin työn uskottavuus ja luotettavuus. Kiitoksia. Niin, unohdin vielä yhden asian ja sitten tähän eurooppalaiseen syyttäjäviranomaiseen toi, sille on nyt ilme, tällainen epävarma tulevaisuus luvassa. Lord Kiitoksia. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, Lord puheenjohtaja. Voin rajoittaa kommenttini lyhyesti pelkästään parlamentaariseen valvontaan kaikista käytöstä puheenvuoroista. Voidaan päätellä, että parlamentaarinen valvonta, jos kaikkia niitä noudatettaisiin, näitä sääntöjä sillä etääntyisi yhä kauemmas tavoitteestaan. Kuten sanottu, me eh, kannatamme Europolia ja sen toimintaa. Toivottavasti keskinäinen luottamuksemme vahvistuu eh, tulevaisuudessa. Ja, eh, ja toivottavasti saatte sitten kaikki ne valtuudet, joita tarvitsette, jotta voit toimia sitten jäsenmaissa esteettä, mutta tähän tarkast- valvontaan vielä me haluamme eh, eh, kommentoida strategiaa ja haluamme varmistaa siitä, että saamme rahoillemme vastinetta, kun tätä valvontaa harjoitamme. Me puhumme itsestään tästä eh, tilivelvo, tilivelvollisuudesta, emme kontrollista. Haluamme tätä nimenomaan painottaa. Kiitoksia kaikille arvo, arvoisat jäsenet. Kolme ja puoli tuntia hyvin kiinnostavaa mielipiteiden vaihtoa ja kuten täällä parlamentissa on tapana, huomenna aamulla jatkamme tätä harjoitusta aamulla yhdeksältä. Äh, jään äh, odottamaan sitä kiinnostuneena ja äh, saanen päättää tätä, tämän ensimmäisen istuntomme kiit, kiittämällä tulkkeja heidän työstään ja muistuttamalla, että, että kaikki Euroopan parlamentin jäseniä ja kansallisten parlamentin jäseniä odottavat odottaa, odottaa pienet kokkareet tuolla toisessa kerroksessa kerrosta alemmassa, alempana alkaen juuri nyt.